Dear colleagues, I wonder if you could... Hyvät kollegat, voisitteko istutua paikoille? Ne olemme aivan aloittamassa kokousta. Please uh, be seated. Thank you. Dear members, uh, dear... Hyvät uh, jäsenet, hyvät kollegat, haluaisin toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi kollegat kansallisista parlamenteista tänä aamuna. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös kollegani Euroopan parlamentista. Tämä on todella pidennystä viikolle, kun olemme täällä torstain perjantain. Kiitoksia, että olette täällä paikalla ja kiitoksia, että teitä tämä konferenssi kiinnostaa. Kiitän myös puhujia. Kyseessä on hyvin tärkeä konferenssi. Se on seurausta parlamentin jäsenten työstään Täällä olevat jäsenet ovat olleet mukana tutkimuksessamme viime vaalikaudella. Tämä on myös hyvin päivän polttava asia. Monet teistä kansallisissa parlamenteissa ovat osallistuneet näihin töihin omissa jäsenvaltioissanne. Minulle on ilo toivota teidät tervetulleeksi tähän konferenssiin, jonka aiheena on tiedustelupalvelujen demokraattinen valvonta Euroopan unionissa. Euroopan parlamentin eh, kansalaisvapauksien ja oikeuksien valiokunta yhdessä Belgian edustajan huoneen eh, pysyvän komitean B ja I-valvontakomitea on tässä myös mukana, samoin kuin eh, Saksan liittopäivien valvontapaneeli ja Italian parlamentin tasavallan turvallisuusvaliokunta Haluaisin kiittää näitä kolmea parlamenttia, jotka ovat tässä yhdessä olleet järjestämässä. Tässä on ollut paljon työtä ja tämä on suuri, osoitus, suuri ponnistus saada aikaan tämä konferenssi. Haluaisin vielä sanoa, että meitä on täällä 38 jäsentä 17 kansallisesta parlamentista, muka, EUsta ja Norjasta mukaan lukien Belgian edustajanhuoneen puhemies ja siksi Brakkes ja sekä 14 valiokunnan puheenjohtaja ja 5 varapuheenjohtajaa. Täällä on todella kunnianarvoisia parlamentin jäseniä mukana paljon. Haluaisin myös kiittää eri maiden asiantuntijaelinten jäseniä, jotka ovat paikalla samoin kuin live-valiokunnan jäseniä. Tämä on erittäin tärkeä asia yhteiskunnillemme ja kansalaisillemme. Tiedustelupalveluiden tarkoituksena on suojella demokraattisia ja turvallisuusuhilta, mutta tietenkin demokraattisessa yhteiskunnassa näitä elimiä on valvottava tarkkaan, vaikka toki huomioidaankin eh, toimien erityislaatu ja menettelyt. Tämä kokous pidetään sen jälkeen, kun 12. Eh, maaliskuuta 2014 Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman, sen aiheena oli Euroopan, jonka aiheena oli Yhdysvaltojen valvontaohjelmat ja, ja valvontaelimet useissa jäsenvaltioissa sekä niiden vaikutus ja kansalaisten perusoikeuksille ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa. Päätöslauselmassa Euroopan parlamentti muun muassa kehotti tällaisen konferenssin järjestämistä eri kansallisten parlamenttien valvontaelinten kanssa. Olen erittäin iloinen siitä, että kolme kansallista parlamenttia ja niiden erikoiselimet hyväksyivät yhteistyön tämän konferenssin järjestämiseksi. Tämä on merkittävä askel yhteistyössä. me haluaisin todella kiittää Belgian edustajan huonetta, josta mukana on valiokunta, joka vastaa pysyvän komitean P ja I-valvonnasta sekä Saksan liittopäivien parlamentaarista valvontapaneeli ja Italian turvallisuusvalvontavaliokunta. Olen tietoinen siitä, että konferenssia on aikaisemmin pidetty Roomassa, Brysselissä ja Berliinissä. Toivon, että yhteiskuntamme voi vielä kehittyä tulevina vuosina. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Solvita Aboltiinalle. Hän on Latvian parlamentin ähm, kansallisen turvallisuuden puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ja hän voi antaa oman alustuksensa. Konferenssi pidetään nyt Latvian puheenjohtajakaudella, ja siksi onkin asianmukaista, että Latvian parlamentti alustaa kokouksemme. Kiitoksia läsnäolostanne ja nyt annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Moraes. Kiitos, arvoisa herra Moraes, vieraat, kollegat, hyvät naiset ja herrat. On kunnia ja ilo saada osallistua tämän konferenssin avaukseen, jossa käsitellään aiheita, jotka ovat hyvin keskeisiä kaikille jäsenvaltioille ja turvallisuudelle. Kuten kaikki varmaankin tiedätte, Latvia on ensimmäistä kertaa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Ja yksi tärkeimmistä painopistealueista on juuri tehokkuus, joka liittyy yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan – sekä myös EUn kyberturvallisuus on ollut tärkeä asialistalla. Huomioitu myös terrorismin torjunta ja se, että pantettiin, että tulemme osallistumaan äh, aiheen käsittelyyn, jotka liittyvät muun muassa ulkomaiset taistelu, taistelijat, radikalisoituminen ja terroristien rekrytointi. Tällä hetkellä kohtaamme eri uhkia. Kansainväliset terroristijärjestöt muun muassa, itse radikalisoituneet terroristit, jotka haastavat kansallisen turvallisuutemme ja yleisen järjestyksen. Turvallisuus Euroopassa, sen luonne on muuttunut viime vuosina. Euroopan turvallisuus on vaarassa sen itä- ja eteläosissa erityisesti Venäjän laiton anneksointi Krimialla ja se, että se on käyttänyt joukkoja itä- Ukrainassa, on heikentänyt voimakkaasti itäisen Euroopan valtioiden suvereniteettia samaan aikaan – Tuhannet turvapaikanhakijat ovat kokeneet strategian Etelä-Euroopassa. Se osoittaa, että on globaali ongelma, joka pahentuu. Se jatkuu sitä myötä, kun ongelmat jatkuvat Lähi-idässä. Kansainvälinen rikollisuus lisää myös haasteita kyberalueella. Terroristit ja terroristijärjestöt ovat valmiita menemään pitkälle pitääkseen juonensa salassa. Tämä vaatii sitä, että tiedustelu palvelut toimivat tehokkaasti, jotta he voisivat tunnistaa, valvoa ja toimia näitä uhkia vastaan ennen kuin ne voivat vahingoittaa meitä. Kokemuksemme perusteella voin sanoa, että vaikka Latviasta hyvin kaukana nämä terroristit ovat muassa Pariisista, niin pitää tunnustaa, että meidän kansamme turvallisuuden tunne on merkittävästi heikentynyt Tällä hetkellä tiedustelupalvelumme pyrkivät kuitenkin auttamaan tätä liennytystä kansainvälisen yhteistyön avulla. Tämä esimerkki osoittaa selvästi, että kuinka kaukana olemmekin toisistamme, niin meihin kaikkiin vaikuttavat samat globaalit uhat, ja meidän pitäisi yhdessä ponnistella, jotta voisimme torjua niitä. Ne tiedustelu järjestöt, jotka toimivat tässä alalla, niin pitää olla voimakkaita. Ja valtioiden pitää pyrkiä kuitenkin myös kunnioittamaan yksityisyyttä. Ne vastaavat samalla myös jäsenvaltioiden turvallisuudesta. Tämä ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Dilemma syntyy siitä, että pitää suojella moitia, yksityisyyttä ja kansallista turvallisuutta, ja tämä ongelma voidaan ratkaista ainoastaan valvontamekanismien avulla. näitä mekanismeja pitäisi ymmärtää julkisesti, niin pitäisi luottaa, mutta ne eivät voi aina olla täysin avoimia. Viime aikoina minä ja kollegani puhumme siitä, mikä tilanne on Latviassa ja Euroopassa. Ihmiset ovat hyvin valmiita antamaan henkilötietojaan yksityisen sektorin toimijoille, jotka lupaavat alennuksia supermarketeissa, mutta jos viranomaiset pyytävät tarjoamaan samaa tietoa suojellakseen heitä, niin sitä pidetään heti yksityisen loukkauksena. Tällainen vitsi meillä siis oli. Poliitikkojen pitää tehdä työtä sen eteen, että koko yhteiskunta ymmärtää, mitkä säännöt ovat. Näin on ihmisillä olisi syytä ajatella, että näitä sääntöjä noudatetaan myös hyvästä syystä. Olen vakuuttunut siitä, että riippumaton valvonta on tärkeässä osassa siinä, että säilytetään yleisön luottamus tiedustelupalvelujen töihin. Tämän työn pitää pysyä salaisena, sillä keinot, joita he käyttävät, niitä pitää suojella. Euroopan unionin perussopimus sanoo, että kansallinen turvallisuus on jäsenvaltion vastuulla. Sama pitää tunnustaa, että se kun pyritään vastaamaan näihin uhkiin ja 2000-luvun terrorismiin ja radikalisoitumiseen samalla pitää vahvistaa turvallisuusyhteistyötä liittolaisten ja kumppaneiden kanssa. Meidän pitää vastata kattavasti näihin keskustelemalla asioista parlamentaarikojen kesken. Näin on virastojen pitää tehdä työnsä, eli pitää valtiomme turvallisu- turvallisina muuttuneessa teknologisessa ympäristössä. Tuverni ja vauras Eurooppa on ajatus, joka on ollut tärkeänä tavoitteena alusta asti. Ei on olemassa koko ajan. Tämä idea on yhdistänyt kaikki Euroopan valtiot vuosikymmenten ajan ja uskon vakaasti siihen, että että tämä asia ei ole muuttunut vieläkään. Rauha, vakaus ja kestävyys on puitteisto, joiden avulla pystymme löytämään paremman ratkaisun ja ratkaisut näihin haasteisiin, joita kohtaamme nyt ja tulevaisuudessa. Eli tarvitsemme vahvan Euroopan ja sen vakaus riippuu meidän kyvystämme tehdä yhteistyötä kaikilla tasoilla. Meidän pitäisi pystyä aina laittamaan yhteisen hyvän edelle ja keskittyä vähemmän yksilöihin. Olen vakuuttunut siitä, että tulemme kuulemaan tänään paljon huomattavia ja merkittäviä ajatuksia siitä, miten voimme tehdä läheisempää yhteistyötä, sillä tavalla voimme edistää kansainvälisen yhteistyön alaa. Toivottavasti käymme meistä keskustelukonferenssin aikana. Kiitos. Thank you very much, Ms. Aboltina, and thank you. Kiitoksia, Roma Aboltina. Ja kiitoksia siitä, että mainitsitte jo näitä tärkeitä asioita, joita tulemme tänään vielä perusteellisemmin käsittelemään. Me aloitamme ensimmäisen istunnon, jonka aiheena on tiedustelutoiminnan valvonnan merkitys nopeasti muuttuvassa maailmassa. Minulla on eh, ilo johtaa tätä yhdessä Sigrid Bracken kanssa. Hän on Belgian edustajan huoneen puhemies ja hän johtaa myös valiokuntaa, joka vastaa pysyvien komiteiden P ja I-valvonnasta. Ennen koronapuheen puheenjohtajuuden puhemies Brakelle haluaisin lyhyesti kertoa kokouksen etenemisestä. Haluaisin pyytää, että kaikki jäsenet, jotka haluavat osallistua keskusteluun, ilmoittaisivat tämän mahdollisimman pian kunkin istunnon al- alussa. Tämä on vähän monimutkaista mepeissä. Täällä on todella eri värisiä puhu- puhujakortteja. Ne koskevat eri istuntoja. Tässä avausistunnossa teidän on käytettävä vaaleanpunaista korttia. Sitten sininen on ensimmäistä työpajaa varten ja vaaleanvihreä toista työpajaa varten. Euroopan parlamentin jäsenet voivat vain nostaa kättään. Näin toimitaan. Sitten todella alu, alu, avausistunnossa käytetään vaaleanpunaista korttia. Tämä olisi nyt menettelymme. Itse, minä itse ja eh, puhemies Brakke käytämme kyllä harkintavaltaa. Jos haluatte vain nostaa kätenne ylös, niin kyllä sekin käy. No, meitä ei ole kuitenkaan esitelty toisillemme, joten olisi ehkä hyvä, että ennen kuin annatte puheenvuoron, voisitte lyhyesti kertoa nimenne ja mistä parlamentista tulee, että siitä olisi varmasti apua. Kunkin istunnon puhujien jälkeen, vieraspuhujien jälkeen otamme puheenvuoroja kansallisesta parlamentista, kaksi jäsentä parla, kansallisesta parlamentista ja yksi Euroopan parlamentista, mutta tässäkin tietenkin käytetään harkintavaltaa niin, että saamme mahdollisimman paljon puheenvuoroja teiltä. Toivomme mahdollisimman lyhyitä puheenvuoroja niin, että saadaan aikaan kunnon keskustelua ja mahdollisimman monet voivat käyttää puheenvuoron haluaisin myös lämpimästi kutsua teidät kokteille tilaisuuteen tämän kokouksen jälkeen, iltapäivän istunnon jälkeen tuossa heti kokoussalin ulkopuolella. Tämä on siis illalla tänään. Nyt annan puheenjohtajuuden puhemies Brakkeelle. Hän voi jatkaa seuraavan istunnon johtamista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Moraes, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, me olemme todella, meillä on suuri kunnia, että saamme toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Brysseliin, Euroopan unionin sydämme, tähän hyvin tärkeään konferenssiin, tärkeään konferenssiin, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että tämän päivän aihe, josta puhumme totta kai myös huomenna, tulee yhä merkittävämmäksi osaksi julkista keskustelua myös tulevaisuudessa. Hyvät naiset ja herrat, kansalaisvapauksien äh, oikeus- ja sisäasian valiokunnan äh, päätöslausumaesityksessä 12.3.2014 Euroopan parlamentti äh, puuttui demokraattisen valvonnan puutteisiin tiedustelutoiminnan kohdalla. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että kansalliset valvontamekanismit ja elimet eivät ole vielä sopeutuneet tai eivät ainakaan ole kylliksi sopeutuneet hyvin nopeaan poliittiseen ja teknologian kehitykseen viimeisen vuosikymmenen aikana. Toiseksi tämä valvonta toteutuu edelleen vain kansallisella tasolla siitä huolimatta, että tietojen vaihto tiedustelupalvelujen välillä EU-jäsenvaltioiden puitteissa ja myös jäsenvaltioidemme ja kolmansien maiden välillä on yhä kehittyneempää. Näin tämä kansainvälisen yhteistyön sekä valvonnan välinen kuilu on kasvanut, koska yhteistyö on kansainvälistä ja valvonta vain kansallista. Ja näin tämä demokraattinen valvonta on riittämätöntä ja puutteellista. Näin ollen ei tästä voida kyllä kovin ruusunpunaista kuvaa maalailla, vaikka kansalliset valvontatahot ovat tehneet työnsä mahdollisimman hyvin. Itse olen pysyvän komitean, yhden seurantakomitean puheenjohtaja ja voin vakuuttaa teille, että Snowdenin paljastusten jälkeen Belgian parlamentti parlamentti hyvin turvatulla tavalla käsittelee asiaa, mutta kuitenkin tiedustelupalvelujen yhä kasvava ja vahvistuva Kansainvälinen yhteistyö vaatii myös kansallisen tason valvonnan parantamista ja ehkä myös kansainvälistämistä. Kun ajatellaan Hans Bonia ja Loh Johnsonia, he ovat asiantuntijoita tällä alalla, he totesivat, että ensinnäkin valvontaelimen on voitava toimia täysin riippumattomalla tavalla, riippumattomana toimenpanovallasta ja, to, ja tiedustelupalveluista toiseksi. Sen on voitava käynnistää kaikki tutkimukset ja tarkastelut, joita se haluaa käynnistää. Kolmanneksi valvontatahon on saatava kaikki salassa pidettävät asiakirjat ja tiedot ja sen on voitava äh, huolehtia itse äh, salassapidosta ja sillä on kuitenkin oltava tähän äh, kylliksi niin henkilöstö kuin muitakin voimavaroja. Ja minä tuen kaikkia näitä huomioita edellä mainituilta henkilöiltä. Kuitenkin eh, nämä viisi ulottuvuutta tällä hetkellä toteutuvat todellisuudessa vain osittain, kun ajatellaan, että kansainvälistä valvontaulottuvuutta ei edelleenkään ole. Euroopan parlamentti omissa suosituksissaan eh, hyvin suorasanaisesti toteaa, ja tässä lainan, tekstiä. Komissio vaatii EU-tason valvontaa ottaen huomioon toiminnan rajat ylittävä luonne ja vetoa jäsenvaltioihin vahvistaa valvonta viranomaisten välistä yhteistyötä ja hyvin paljon mustetta on kyllä virrannut tämän asian suhteen, mutta aika vähän on kuitenkaan käytännössä tapahtunut. Asia on jäänyt vähän kuolleeksi kirjaimeksi, joitain kahdenvälisiä yhteyksiä toki on ollut. Se, että järjestämme tämän konferenssin on todella hieno asia ja nyt on todella aika kansallisten valvontaviranomaisten tarttua siihen käteen, joka heille ojennetaan. Ja hyvät naiset ja herrat, toivotan teille kaikille hyvin hedelmällistä keskustelua ja rakentavaa aamupäivää. Kiitoksia. Uh, ladies and gentlemen, it is now... Ja hyvät naiset ja herrat, nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro herra Ilkka Salmelle, joka on EUn tiedusteluanalyysikeskuksen Intsenin johtaja. Hän on ilmoittanut meille, että hän joutuu lähtemään kello 10, joten hän saa nyt puheenvuoron. Herra Salmi, olkaa hyvä. Chairman, distinguished. Puheenjohtaja, arvoisat parlamenttien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää mahdollisuudesta saada puhua teille tänä aamuna. Mielestäni on hyvin tärkeää, että Intsen saa kertoa, mitä se tekee ja miten me hoidamme tehtävämme välillä minusta tuntuu siltä, että Brysselissä on jotakin väärinkäsityksiä liittyen toimintaamme alun alkaen. Pyrin jakamaan lyhyen esitykseni kolmeen osaan. Ensinnäkin pyrin kertomaan toiminnastamme, mitä me teemme, mitä olemme järjestäytyneet ja minkälaisia tuotteita tuotamme toiseksi pari sanaa siitä, että mikä on erona meidän toimintamme ja kansallisten tiedustelupalvelujen välillä ja turvallisuuspalvelujen välillä. Ja tässä kohtaa pitää sanoa, että olen entinen Suomen suojelupoliisin johtaja, joten olen nähnyt myös tämän toisen puolen kolikkoa, joten voisin väittää, että osaan sanoa ainakin jotakin tästä kansallisesta puolesta. Ja lopuksi pari sanaa yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, miten se on järjestäytynyt, ja myös oikeusperustasta toiminnallemme. Ja kerron myös viimeaikaisista löydöksistämme, joita on tehnyt joko parlamentti, Euroopan parlamentti tai komissio, mitä tulee insenin toimintaan. Pyrin puhumaan lyhyesti valitettavasti. Minun pitää lähteä kaukaisia vieraita, joten minun pitää mennä heitä vastaan 10.30 toimistolle, joten jotta voisitte esittää kysymyksiä ja kommentteja, niin pyydyin pitämään lyhyen esityksen. Olen suomalainen ja meillä on 20 vuotta kokemusta tiedostelusta, joten en usko, että tämä on kovin vaikeaa. Aloitetaan. Tiedostelutoiminnasta pari perusasia. Olemme osa Euroopan ulkosuhdehallintoa. Meillä on tasosto EUHssa siis. Henkilöstöä on noin 80. Lähes kaikista eu jäsenvaltioista on edelleenkin muutama tiedusteluturvallisuuspalvelua, jotka eivät ole lähettäneet meille kasaisia eksperttejä asiantuntijoita toimistollemme, mutta sanoisinpa, että suurin osa palveluista on edustettuna, kummaltakin puolta siis. Mukana on otettu myös siis ulkoiset ulottuvuudet tiedusteluasioissa sekä myös turvallisuuspuolen edustajia on paljolti läsnä. Ja yksi asia, jonka haluan aina, jota haluan aina korostaa hyvin aluksi, alussa, meillä ei ole operatiivista toimintaa. Tuossa me emme kerää tiedustelutietoa, meillä ei oikeutta käyttää näitä toimenpiteitä, emmekä siis kerää henkilötietoja. Ja tässä on siis suurin ero, jos verrataan meidän toimintaamme jäsenvaltioiden ja tiedustelupalvelujen toimintaan. Tämä on hyvin tärkeä asia valvonnan ja kontrollimekanismien näkökulmasta. Jos siis ajatellaan meidän toimintamme viime vuonna, tuotimme noin 500 tiedusteluraporttia. Ne ovat hyvin strategisia. Me emme voi antaa operatiivista tai taktista tiedustelutietoa. Nämä ovat pitkän tai keskipitkän välin arviointeja tapahtumista, joita teemme, arvioimassa valtioiden tai alueiden toimintaa. Siellä niin toiminta saattaa siis vaikuttaa EUn turvallisuuteen tai EUn intresseihin. Intressien pääpisteet ovat EUn ulkopuolella, mutta EUn sisäpuolella tarkastelemme yhteyksiä terrorismin torjuntaan ja kyberturvallisuuteen. Organisaatiomme on seuraavan kaksi pääosastoa, analysointipuoli, jossa on siis noin 40 viisi kansallista asiantuntijaa. He edustavat siis kansallista jäsenvaltioiden tiedusteluasiantuntijoita. Tämän lisäksi on EU-virkamiehiä ja henkilöitä kuten minä, jolla on taustaa tiedustelutoiminnasta, mutta joka on nyt siis EUn virkamiehissä tilapäisesti analysointipuoli on jakautunut sitten taas seitsemään osaston neljään alueelliseen ja kolmeen aihealuekohtaiseen avainasiakkaamme ovat totta kai korkea edustaja Mogherini, varapuheenjohtaja, mutta samalla kuitenkin kaikki raporttimme menevät myös muille eh, tärkeille päätöksentekijöille EU-ssa, muussa komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja sekä myös komission ylimmät toimijat ja hallinnon johtajat. Lisäksi lähetämme tietoa myös neuvoston työryhmille yli 200 suullista briefingiä viime vuonna, joten hyvin paljon tietoa olemme heille antaneet eri aiheista ja kuten sanoin yli 500 kirjallista raporttia viime vuonna. Ja jos tarkastellaan lähteitä, kuten sanoin, me emme pysty keräämään tietoa, eli me ö, olemme riippuvaisia jäsenvaltioiden panoksesta. Ja tässä asiassa on monopoli ja sen takia haluan vedota ö, näihin siviilitiedusteluhubeihin. EU-ssa saamme tuhansia ö, raportteja viime vuonna, se on hyvä luku. Ja olen ollut nyt tässä toimessa nelisen vuotta. Sanoisin, että määrä, mutta laatukin on parantunut, joten selvää sitoumusta on huomattavissa. Jäsenvaltioiden virastot haluavat auttaa meitä oman panoksensa avulla. Tämän myötä he ovat antaneet siis viimeisimpiä tiedustelutietoja EU-tason päätöksentekoprosesseille. Ja olen huomannut henkilökohtaisesti, että se on hyvin arvokasta meille ja kuvitteisin, että Mogherini ja puheenjohtajat ovat myös samaa mieltä. Olemme myös riippuvaisia yleisesti saatavilla olevista tiedoista. Toinen osastohan oli siis nämä ulkosuhde, ulkosuhteet, jossa käsitellään avoimen lähteen tietoja. Ja kuten sanoin, meillä ei ole oikeutta ryhtyä minkälaisiin peitetoimintoihin. Se tarkoittaa sitä, että saamme käsimään tietoa, joka on vapaasti saatavilla, mutta toistan. Se on kuitenkin hyvin hyödyllistä tietoa. Kolmas tärkeä lähdearviointelemme ovat raportit, joita saamme EUn delegaatioilta, valtuuskunnan kuten tiedät, on 140 edustustoa, joten saamme niiltä arvokasta, työ, arvokasta panosta työllemme. Ja sanotaan, että ainoa kykymme on, liittyy tähän yhteistyöhön eurooppalaiseen, eh, espanjalaiseen satelliittijärjestöön. Meillä on pääsy näihin EU-satsen tietoihin, joka on ollut hyvin arvokasta viimeaikaisessa kriisissä EUn ulkorajoilla ja niin läheisyydessä. Mutta kaiken kaikkiaan teemme läheistä yhteistyötä myös EUn sotilashenkilö järjestön kanssa. Niillä on oma tiedusteluosastonsa. Itse asiassa suurimmaksi tuotantomme on yhteistuotantoa heidän kanssaan. Ja tämä on melko ainutlaatuinen järjestely globaalisti, mutta totta kai myös EUn tasolla, Euroopan tasolla. Ja tämän on tavan asiakkaidemme toive, että annamme tiedustelutietoa tästä yhdestä ainoasta paikasta. Ja no, minä itse uskon tähän konseptiin, jossa voimme yhdistää nämä sotilas- ja siviiliaspektit tähän tiedusteluraportointiin, jota teemme. Mainitsin jo toisen asian, jotka ovat nämä erot, eli että emme ole operatiivinen toimisto, emme pysty keräämään tietoa eikä henkilötietojen keräämistä. Erityisesti yksityisen näkökulmasta tämä viimeinen asia on äärimmäisen tärkeä ymmärtää. Eli että tilanne on tämä Intsanin kohdalla. Ja suoraan sanottuna, jotta voimme tehdä meidän toimintamme, me emme tarvitse tuota oikeutta. Raporttimme ei ole sellaisia, että meidän tulisi koskaan mielestäni käsitellä henkilötietoja. Kuten mainitsin, me suoritamme strategista analysointia hyvin harvoin, jos koskaan. Siinä yksilöllä olisi tärkeä rooli Eli että emme tulisi tarvitsemaan tiedostoja löytää. Jos sitten mainitsen nopeasti, mitä viime aikoina sanottu toiminnastamme, ja viittaus on täällä tehty jo tähän NSA-ohjelmaraporttiin. Esittelijän oli herra Cloud Moraes, puheenjohtaja, ja siinä on yksi selvä lausunto, joka liittyy insenin rooliin ja siihen, miten sen toiminnan, toimintaa tulisi valvoa. Lainaisin osan, osaa tästä raportista. Eli raportissa pyydetään, että säännöllisesti eh, olisi raportteja insenistä ja sen tiedustelutoiminnasta, joka kuuluu siis EUH. Eli parlamentin elinten pitäisi saada tästä tietoa katsoa, että noudataanko perusoikeuksia ja yksityisen suojan sääntöjä. Näin ollen parannettaisiin parlamentaarista valvontaa EUn politiikkojen monitoroinnista. Ja raportti jatkaa. Siitä pyydetään komissiota ja Mogherinia esittämään oikeusperusta Instanin toiminnalle, jos toiminnat tai tulevat kompetenssit tiedustelu Alvata tiedon keruussa käsitellään. Tämä saattaisi vaikuttaa EUn turvallisuusstrategiaan, joten jos siis toimintamme siirtyisivät kohti operatiivisempaa toimintaa, niin siinä kohtaa tarvittaisiin selvä mekanismi, jolla voitaisiin valvoa toimintaa mutta asia ei ole tällä hetkellä näin, enkä usko, että niin tulee olemaan lähitulevaisuudessakaan, niin katsotaan, miten asia menee eteenpäin. Komissio myös vastasi tähän raporttiin ja tässä käsitellään kysymystä oikeusperustastamme. Kuten mainitsin, Intsen on osa EUH, ja koska se on näin, niin oikeusperusta Intsenille on jo olemassa neuvoston päätös, jossa sovittiin toiminnastamme tietosuoja- ja yksityisyyssäännöt, jotka sisältyvät tuohon päätökseen, pätevät myös meidän toimintaamme. Lopuksi vielä yksi asia, joka tulee esille silloin tällöin, kun puhun Intselin toiminnasta, eli kysymys siitä, että voimmeko me hallitsemaan näitä raportteja, joita jäsenvaltiot meille lähettävät. Se asia on, että, kaikki jäsenvaltiot lähettämä tieto toimii vapaaehtoispohjalla, joten ei ole mekanismi, jonka me voimme siis vain pyytää tietoa emmekä käskeä. Tämä on asia, josta pitää olla hyvin selvä. Ja lisäksi meillä ei ole pääsy siihen, miten tämä tiedustelutieto on kerätty tai minkälaisia järjestelmiä on käytetty tätä varten, mutta kuitenkin tämä pitäisi olla lähtökohta. E tuomioistuin on maininnut e, tuomiossa 2013 vuodelta, että keskeinen luottamus jäsenvaltion välillä on hyvin tärkeä EU-oikeuden kannalta, ja tämä liittyy myös siihen, että no, jäsenvaltiot ei voi tarkistaa mitä muut jäsenvaltiot tekevät, ovatko ne noudattaneet näitä perusoikeustakuita. Ja me luotamme tähän. Lähtökohtamme on se, että kaikki tiedustelutieto, jonka me saamme, on kerätty kansallisen lainsäädännön mukaan ja noudattaen sitovia kansainvälisiä asetuksia ja sopimuksia noudattaen. Tämä on myös asia, mikä pitää mainita ja jota pitää korostaa Ihan vielä viimeinen sananen. Ei ole siis mekanismia ö, käskeä lähettämään tietoa, mutta me pyydämme tietoa, lähetämme pyyntöjä satoja vuosittain ja kuten sanoin, saamme tuhansia vastauksia vuosittain. Ja mikä on myös hyvin tärkeää, on, että saamme nykyään myös paljon tietoa pyytämättä, mikä osoittaa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tähän toimintaan ja haluavat tukea EU-tason päätöksentekoprosesseja nykyään. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mr. Salmi. Kiitokset herra Salmi, kiitos tästä erinomaisesta kertomuksesta liittyen toimiinne. Hyvät naiset ja herrat, niin kuin totesin, äh, herra Salmi joutuu valitettavasti poistumaan kello kymmeneltä ja näin ehdottaisinkin, että jos teillä on kysymyksiä hänelle, voitte esittää ne nyt tässä vaiheessa välittömästi, niin hän ehtii vastata ennen kuin joutuu poistumaan. Joten jos teillä on nyt kysyttävää herra Sämmeltä, niin nostakaapa kättä tai korttia tai mitä hyvänsä. Yes, please. Olkaa hyvä siellä keskellä. Vos. Ähm, ensimmäisenä herra Vos. Siellä parlamento. Olen Ignacio Sanchez siellä on Espanjan parlamentista. Haluaisin kysyä herra Salmelta. Sanoitte jopa kolmeen kertaan erään asian, eli varmaankin pidätte sitä tärkeänä Insentin työn kannalta. Totesitte, että te ette kerää itse tietoja ja että tiedustelupalvelujen kansallisten tiedustelupalvelujen panokset ovat täysin vapaaehtoisia. Uskotteko, että Eurooppalaisten tiedustelupalvelujen looginen kasvu edellyttäisi kapasiteettia kerätä tietoja itse, ottaen huomioon lailliset takuudet. Olisiko mahdollista tai toivottavaa, kun ajatellaan, kuinka nämä tiedustelupalvelut kypsyvät ja kasvavat Euroopassa, että nämä palvelut voisivat säännellyltä pohjalta ja ennalta tietäen kerätä tietyn tyyppisiä tietoja. Ovatko nämä teitä, joita kautta olisi ikään kuin kehitettävä näitä eurooppalaisia tiedustelupalveluja? You please give us your... Ja todella nimenne vielä. Sorry. Ignacio Sanchez. Ignacio Sanchez, Espanjan parlamentista. <clears throat> Colleagues, um, for the national parliaments please. The ushers are here if you... Niin, hyvät jäsenet, te, jotka tulette kansallista parlamentista, niin voisitteko antaa nimenne ja parlamenttille tälle henkilökunnalle, jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin vältetään sekaannukset. Ehkä meppienkin olisi parasta antaa nimensä, niin tämä on varmaan paras tapa mennä eteenpäin. Ja nyt minulla on vielä toinen puhuja tässä puhelistalla. Herra Voss, olkaa hyvä. Kiitoksia Aivan ensin ymmärsin, että teette omia operaatioita toteuta, eikä teitä näin ollen tarvitse valvoakaan. Mutta kysyisin teiltä, että kun te saatte tietoa ikään kuin hypoteeseihin perustuen, niin entäpä sitten ne tiedot, joita tulee kansallisilta tiedustelupalveluilta. Mitä te teette? Arvioitteko te tilannetta tietyissä maissa tai tiettyjä tilanteita ja miten nämä vaikuttavat EUn turvallisuustilanteeseen vai täydennättekö joitain EUn toteuttamia operaatioita? Ja sitten vielä yksi pieni kysymys. Teettekö myös yhteistyötä Europolin, Interpolin tai kolmansien maiden tiedustelupalvelujen kanssa? Ja Olisiko pitkällä aikavälillä järkevää mm, kuitenkin toteuttaa omia operaatioita vai olisiko tämä ehkä kuitenkin paras koordinoida kansallisten turvallisuuspalvelujen kautta? Kiitos. Uh, ask um, Ja sitten puheenvuoro Sarova Intfeld. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olettaamme, että estämme kysymyksiä ainoastaan Intsenille nyt. Selvä. Niin. Minun pitää sanoa, että tätä keskustelua on käyty useasti parlamentissa, ja minulla ei ole edelleenkään selvää, mitä Incent tekee. Olette listanneet kaikki asiat, mitä ette tee, mutta minulla ei ole edelleenkään selvää, mitä te teette. Ja suoraan sanottuna, no, että no periaatteessa mehän olemme vain sellainen postilaatikko, jonne tiedustelupalvelut jättävät tietojaan ja muut hakevat hakemassa tietoa, niin no, tämä ei ole kovin uskottavaa. Jos tiedetään, että useat kansalliset tiedustelupalvelut EU:ssa ovat ylittäneet toimivaltuutensa, ne vakoilevat muiden eu jäsenvaltojen ihmis- kansalaisia, muiden valtioiden instituutioita, tekevät lähestytyötä CIAn kanssa, USAn tiedostopalvelun kanssa jopa laittomissa operaatioissa. Ja uskokseni te sanoitte USAn senaatin raportin jälkeen CIA-operaatiosta näin, että siellä, siellä oli kuitenkin viitteitä kirjoituksessa, että sanoitte, että meillä ei ole, me emme pysty tietämään, mitkä nämä lähteet, lähteet ovat näille tiedoille, joita saamme. Ja sitten täällä sanotte, että no, valvonta ei ole tarpeen, koska no, me vain teemme hallinnollista työtä. Minusta nyt on jo korkea aika, olen vedonnut tämän asian puolesta jo vuosia, että valvonta järjestettäisiin sopivalla tavalla. Tämä on tehtävä myös parlamentille, mutta me kiireesti tarvitsemme lisää avoimuutta siitä, mitä Intsen tekee, minkälaista tietoa te prosessoitte, sillä mielestäni espanjalainen kollegammekin puhui tästä, te voitte ehkä sanoa, että ette kerää henkilötietoja, ja uskon sen, mutta tämä on sama sama kuin sanotaan, että ette käsittele henkilötietoja, joten valitsette sanan hyvin tarkkaan, mutta minä itse puoltaisin sitä, että Intsestä tulisi täysivaltainen EU-toimielin, mutta perussopimuksen puitteissa, kun on oikeusperusta ja sen myötä tarvittaisiin kunnon valvontaa. Kiitos. Kiitoksia, Rowan. Sitten eh, edustaja Lauristin, olkaa hyvä. Kyllä, Kiitos oikein paljon. Ehkäpä jatkan hiukan eh, samalla linjalla kuin eh, Sophie Feld, mikä, siitä mikä teidän panoksenne on. Te keräätte tietoa jäsenvaltioilta, mutta ymmärtääkseni analyysinne ei kuitenkaan liity jäsenvaltioihin, vaan Euroopan unionin sinänsä sellaisenaan. Joten äh, kun puhutaan Euroopan unionin sisäisestä turvallisuudesta, niin mitkä ovat sen pääasialliset ulottuvuudet tai pääasialliset uhat, jotka kohdistuvat Euroopan unionin yleisellä tasolla eikä vain yksittäisiin jäsenvaltioihin? Ja sitten vielä tarkemmin, kun äh, viittasitte myös tuohon kyberturvallisuuteen, kyberturvallisuus ja ehkä äh, myös tietoturva sen kolikon toisena puolena – Mehän tiedämme, että tiedustelusota ja informaatiosota on tällä hetkellä hyvin tärkeää. Eli kun ajatellaan Euroopan unionia, niin mitkä mielestänne tässä uudessa ympäristössä ovat EU-hun kohdistuvat uhat? Kiitoksia. Sitten Italian parlamentista Rastucci. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen äh, herra Salmelle. täällä ja muissakin yhteyksissä olette esittäneet ajatuksen Euroopan tasoista tiedustelupalveluista joitakin aiheita varten, kuten terrorismia ja kyberturvallisuutta vastaan, ei niinkään taloudellista tiedustelua varten siinä kansat ovat ja maat ovat usein kilpailutilanteessa toistensa kanssa. Kuinka, millaisena näette Intsenin roolin sitähän olisi uudelleen kalibroittava siihen verrattuna, mikä sillä nyt on. Mr. Stucci. Kiitokset herra Stucci. Ja nyt herra Salmi voi vastata. Olkaa hyvä. I Kiitos puheenjohtaja. Pyrin kattamaan kaikki kysymykset ensinnäkin, jos ymmärsin oikein herra Sanchezin kysymyksen henkilötiedoista. Ja tässä oli myös kysymys, joka liittyy Intervelden pyyntöön. Sitä siis käsiteltiin henkilötietokysymyksiä. Me emme kerää, emmekä käsittele, siis prosessoi henkilötietoja. Tämä on hyvin selväksi. Ja tässä mielessä, kuten mainitsin, meidän toiminnan, että tämä ei ole tarpeen. Ja mitä me sitten teemme, mitä henkilöstö tekee, jos tuollaista toimintaa ei ole. 500 raporttia, useat niistä annetaan parlamentin erityisvaliokunnille ja Mogherinille hänkin on aina mukana näissä kokouksissa, jotta voidaan keskustella meidän toiminnastamme. Ja mielestäni tämä on hyvin toimiva järjestelmä ainakin tällä hetkellä. Henkilötietojen kerääminen. Tiedän, että Frontex sekä Europol toimivat eri juridiselta taustalta ja heidän toiminnalleen se on paljon tärkeämpää, että heillä on mahdollisuus tietyssä määrin olla käsittelemässä henkilötietoja Euroopan tasolla meille. Tämä ei ole ajankohtaista. Sitten Fossin kysymys ja F-kommentti, joka mainitsi, kyllä minun olisi nyt mainita tämä alusta asti. Me jaamme kaikki raportimme myös jäsenvaltioiden kanssa. Nämä raportit menevät jäsenvaltioille eri kanavien kautta. Tiedustelupalvelut saavat tiedon ja myös ulkoasiaministeriöt saavat periaatteessa kaikki raportimme paitsi nämä briefing notesit tai muut personalisoidumat asiakirjat, jotka annamme sitten korkealle edustajalle ja muille avainasiakkaille, joten kyllä on olemassa selkeät kanavat, joita, joita myötä näytetään näitä tietoja jäsenvaltioita, joten kyse ei ole yksisuuntaisesta liikenteestä, vaan hekin saavat näitä tietoja sitten kyllä takaisin. Sitten EUn toimintojen turvallisuus ei, meillä ei ole tuossa se vastata kaikki toimielimet, niillä on omat turvallisuuspääosastonsa tai osastonsa, jotka käsittelevät fyysistä turvallisuutta tai henkilöstön turvallisuutta toimielimissä sekä myös tietoturvallisuuskysymyksiä he käsittelevät. Välillä me voimme antaa neuvoja uhista ja tämä liittyy kysymykseen, joka esitettiin kyberturvallisuusuhkista. Me olemme tuottaneet asiakirjoja kyberturvallisuusuhista, joita Eurooppa ja EU kohtaa. No, Pyrin tässä sitä suurta kuvaa, mistä uhat tulevat, miksi näitä asioita käsitellään ja mikä intressi tässä saattaisi olla ei tason toimijoille. Sitten oli kysymys yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Meillä on hyvin rajallista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tämä liittyy periaatteessa siihen, että no, arvioitumme perustuvat jäsenvaltioiden tiedostopalvelujen panokseen ja jota voitaisiin jakaa jotakin kolmansien maiden kanssa, ei EU-maiden kanssa, niin meidän tulisi palata alkuperäiselle tiedonlähettäjälle pyytää heidän suostumuksensa. Tämä olisi hyvin monimutkaista ja tiedän, että jäsenvaltiot haluavat, että nämä suhteet tapahtuvat suoraan sitten kolmansien maiden kanssa. Joten rajallista yhteistyötä on kolmansien maiden kanssa ja me emme pysty jakamaan mitään, mikä olemme kirjoittaneet näistä aiheista. Ja sama pätee myös muihin kansainvälisiin järjestöihin. Eli esimerkiksi toinen, joka on, eh, eräs, joka on tässä toisella puolella Brysseliä. Sitten kysymys tulevaisuudesta. Tarvitaanko EUn tiedustelupalvelu, yhteinen tiedustelupalvelu? No tämä on poliittinen asia ja juridinen asia, joka ei kuulu minun toimivaltuukseni, mutta tällä hetkellä sanoisin, että tämä ei ole realistista ottaen huomioon, että kansallinen turvallisuus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Ja jos niin olisi, että pitäisi siirtyä tuohon suuntaan, tai olisi yhteisymmärrys siitä, että pitäisi siirtyä tuohon suuntaan, niin tämä kuuluisi jäsenvaltiolle neuvostolle. Ja ymmärtääkseni tähän tarvittaisiin Lissabonin sopimukseen, perusopimuksen muutos, joten en usko, että tämä tulee tapahtumaan lähiaikoina. Ihmettelin myös tätä asiaa, eli toimintamme, jotka liittyvät siihen. Keskusteluahan on käyty melko pitkään ja haluaisin nyt keskustella asiasta valiokunnan puheenjohtajan kanssa, että olisiko mahdollista, että valiokuntien jäsenet voisivat käydä vierailulla Insenissä. Sitten ehkä voisimme istua yhden pöydän ääreen ja, ja nähdä kaiken kaikkiaan, miten, millä toimintamme näyttää, mitä olemme tehneet viime vuosina, jotta voitaisiin selventää tiettyjä asioita, jotka ovat jääneet ehkä vielä hämärää. Puheenjohtaja, toivottavasti katoin kysymykset kutakuinkin. Kiitos. Your timing is expert. Uh, Te olette myös ajankäytön mestari. Kello on tasan 10. Kiitoksia siitä, että olitte vieraanamme ja osallistuitte. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia esitellä teille David Pickford, MI5 ja MI6 turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen entinen lakiasiainjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset kutsusta tulla tänne tänään. Olen, minulla on suuri kunnia olla täällä tänään Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on asettanut hyvin korkeat standardit tiedustelupalveluiden keräämän tiedon analysointia varten ennen kuin niitä voidaan käyttää. Ja tiedustelupalvelut ovat hyväksyneet nämä standardit, koska jos toimitaan toisin, saatetaan asianomaisten oikeuksia loukata tai tehdä tyhjäksi. Analyysiin kuuluu erilainen tiedon fragmentointi ja eri tiedon, lähteistä saadun tiedon analysointi. Kerääminen on usein vaikeaa, vaikka informaatio useaan kertaan tarkastetaan. Mm, mitä enemmän tietoa tiedustelupalvelulla on käytettävänään, sitä korkeampitasallista analyysiä voidaan tehdä. Sähköinen tarkkailu on erittäin tärkeää, jotta standardit voidaan pitää korkeana. Haluaisin tehdä selväksi, että puhun täällä sähköisen tarkkailun laajuudesta, enkä sen valtuutuksesta tai valvennasta, sitä myöhemmin. Useat kansallisvapausryhmät ovat pyytäneet, että tämän tyyppistä tarkkailua rajoitettaisiin ja on viitattu erityisesti terroristi-iskujen ennaltaehkäisyyn kuitenkin on unohdettu se, että tämän tyyppistä tietoa tiedustelupalvelut käyttävät pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja myös negatiivisen tiedon keräämiseen, jolla voidaan paremmin tarkentaa kohteita, jos laajuutta supistetaan, siitä tulee huonoja vaikutuksia. Minä haluaisin kyseenalaistaa tällaisen kannan, koska tiedustelupalveluidenhan on varmistettava korkealaatuinen analyysi. Kysymys kuuluukin, onko niiden tekemä analyysi hyödyllistä. Kyllä se on. Ainoastaan yhdistyneessä kuningaskunnassa tänä vuonna päivittäin on pidätetty terrorismista epäilty henkilö. Viime vuonna 327 pidätettiin, 600 lähti Syyriaan ja 300 heistä oli terrorismin vastaisille viranomaisille tuntemattomia henkilöitä. Viikoittain internetistä poistetaan tuhat sivua äärimateriaalia tiedustelupalvelut ja lainvalvontaviranomaiset taistelevat äh, tämän ilmiön kanssa, joka liittyy vääristyneeseen henkilöpalveluntaan, jossa rekrytoidaan sopeutumattomia ja kriminaaleja ja haavoittuvia. Näitähän kansalaisvapauksien ryhmien pitäisi juuri suojella, mutta kun pyritään rajoittamaan valvontaa, heille aiheutetaan vahinkoa. Eikä tämä päde vain terrorismiin, vaan myös järjestetyn rikollisuuteen, ihmiskauppaan, orjakauppaan, lasten prostituutioon. Nämä kaikki altistavat ihmisiä vaaralle. Kun olin ähm, lakiasioiden johtaja turvallisuuspalvelussa, oli hyvin tiedossa, että minulla oli sympaattiset suhteet kansalaisoikeuksien ryhmien kanssa, joten nyt minusta tuntuu, että hyvin kysyä näiltä tahoilta, mitä tarvitaan asiakkaiden suojeemiseksi, eikä mitä tarvitaan otsikkojen saamiseksi lehtiin. Minä todella uskon, että tarvitaan oikeudellinen viranomainen, joka valvoo sähköistä tarkkailua ja tarvitaan myös vahvaa riippumatonta valvontaa tätä toimintaa varten valtion ja yksilön välisiä suhteita näissä tapauksissa on, on pohdittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauksessa Leander vastaan Ruotsi, jossa tunnustettiin, kuinka vaikeaa on päästä, päästä tasapainoon yksityisyyden oikeuden ja tiedustelupalveluiden tiedon keräys tarpeiden välillä. Tuomiossa todettiin, että tiedustelupalvelun on esitettävä kuinka tarpeellisia tietojen keräys on, no, sen on oltava suhteellista, sen on oltava riippumatonta te- ja, ja valvonnan on oltava tehokasta. Nämä, näitä, val- näitä velvoituksia on vielä eteenpäinkin kehitelty. Leander tarjoaa hyvän tasapainon niin, että tiedustelupalvelut voivat tehdä työtään ja kuitenkin vältetään väärinkäyttö. Leanderin jälkeen tuli e CHRn mullistava tapaus Glass vastaan Saksa 1978 ja siinä tuomioistuin totesi, että oikeuden viranomainen, että varten on paras tasapainottava tekijä. Päälinjaus Glassin päätöksessä on hyvin tärkeä. sen mukaan tarvitaan tehokasta valvontaa oikeudellisen viranomaisen taholta ainakin viimesijaisena valvontana. Se on paras tai riippumattomalle toiminnalle, joka on puolueetonta jo asianmukaisen menettelyn kautta. Tämän jälkeen on kuitenkin netti kehittynyt ja erilaiset välineet kehittyneet ja muun muassa pimeä verkko tullut käyttöön terroristit ja kansalaiset järjestäytyneet rikolliset pystyvät käyttämään näitä viestintävälineitä ja hyödyntävät niitä kiertääkseen palvelujen tutkintamahdollisuudet ja koittavat iskeä yhteiskuntien perusarvoihin. Tiedustelupalvelut ovat laajentaneet etätarkkailuaan tämän vaaran ehkäisemiseksi ja näin on otettu käteen sähköinen sähköisen viestinnän tarkkailu, joten tänä päivänä ei ole, käytetään näissä puhelun kuuntelua, vaan tarkkailee sähköposteja, verkkotunnuksia, sosiaalimediaa, internetpuheluita, mobiiliviestintää ja muuta. Yksinkertaiset päivät, jolloin communications data tarkoitti vain puhelinnumeroa ja aikaa ja puhelun kestoa on nyt korvattu communications data plusalla, mikä merkitsee kattava kuva henkilöstä, jossa on mukana 100 sähköpostia, 10, 50 nettisivua ja 20 tekstiviestiä. Kaikki, kaikki tätä voidaan kutsua metadataksi, mutta se on niin epäselvä käsite. Communications Data Plus on paremmin ymmärrettävä viitekehys. Tähän äh, voidaan lisätä myös äh, contact chaining, äh, kontaktiketjutus, jonka kautta laaditaan laajoja tietokantoja laajasta ihmisryhmistä. Tämän tyyppistä tietoa tiedustelupalvelut tarvitsevat. Kuka sitten, kenestä pitäisi valvoa näitä toimintoja? Jotkut ovat sitä mieltä, että Communications Data Plusan laajuuden pitäisi olla rajoitettua ja että valtuutus tällaiselle valvonnalle pitäisi olla laajempi kuin mitä SOHR antaa ja olisi otettava mukaan myös tietyn tyyppinen amicus curiae, sivullinen, sivullisen tahon mukaan tulo. Toisessa päässä toiset ovat sitä mieltä, että kaiken tyyppinen äh, sähköinen seuranta, mukaan lukien Communication Data Plus on tarpeellista ja että siihen riittää äh, hallituksen lupa ja parlamentille valvonta. Saksassa on vielä kymmenen lankia, äh, äh, toimii tietyllä tavalla US, äh, USAssa on erityinen tuomioistuin, jonka tuomarit antavat näitä valtuutuksia. Communications Data Plusaa voidaan käyttää ainoastaan, mikäli on järkevä, selkeästi ilmaistavissa oleva kohde ja perusteluja ja tätä tukemassa tuomistamme sivullinen taho. Kaikilla näillä menettelyillä on oma arvonsa, mutta maailmassa, jossa pyritään torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta, joka terrorismia vastaan ja nämä ylittävät rajoja helposti, niin uskon että uhkana ja paksukainen kutsuisivat tätä aikamoiseksi sotkuksi. Jos on vaikeuksia, niin parempi palata perusasioihin. Palataan ECHRn e Leander-päätökseen. Mikään näistä teknologisista kehityksistä ei ole vaikuttanut tasapainoon, johon Leanderin tapauksessa päästiin. Siinä on päästy todella Ähm, tasapainoon yleisön ja valtion tarpeiden välillä. Hyvin monimutkaiset valtuutusmenettelyt ovat vain haitallisia. Mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä pahemmaksi tilanne menee. Kaiken tyyppiset perusteelliset tiedustelupalvelun uudistukset tai uusien tahojen elinten perustaminen, joita kansalaisoikeuksien järjestöt ja muutamat hallituksetkin ovat ehdottaneet, eivät vastaa Leanderin vaatimuksia. Leanderin mukaan tarvitaan tilanne, jossa tiedustelupalvelut voivat tehdä omaa työtään ja siinä samalla tunnustetaan kansallisten lakien tunnustaminen ja, tarve selkeälle laajalle sähköiselle etätarkkailulle, jossa käytännön valvontaa harjoitettaisiin ja jossa sitten vielä varmuus, varmuusvalvontana olisi parlamentaarinen tai korkeatason elimen valvonta väärinkäytösten välttämiseksi. Klassin tapauksen mukaan käytännön valvonnassa, siis ennen, valtuutu, ennen toimintaan ryhtymistä äh, kyse tulevan valtuutuksen osalta äh, tarvittaisiin oikeudellinen viranomainen, britti valvonta, valiokunnalta totesi, että oikeudellinen viranomainen ei voisi ottaa huomioon mitään diplomaattisia tai poliittisia asioita, mutta ei tämä ole mitenkään johdonmukaista. Valiokunta oli myös sitä mieltä, että tuomareita ei voida asettaa vastuuseen. Siinä mielessä, että mitään muodollista menettelyä ei ole käytettävissä, niin se kyllä pitää paikkaansa, mutta tässä yhteydessä muodollinen parlamentaarinen tai muu riippumaton valvontaelin olisi toimivaltainen kaiken näköisen valvonnan valtuuttavan oikeudellisen prosessin kohdalla. Ei ole minkäänlaista perustelua, joka, vast, joka olisi sähköisen tai muun tyyppisen tarkkailun oikeudellisen viranomaisen valvonnan vastainen tasolla valiokunta tuki hallituksen valtuutuksen sähköistä tarkkailua varten. Tässä mielessä on muistettava, että terrorismin vastainen taistelu ja ei ole ainoastaan tiedustelupalvelujen ala, vaan myös mukana ovat lainvalvontaviranomaiset, tullit, maahanmuuttoviranomaiset ja muut, ja voivat antaa luvan etätarkkailulle itse ilman mitään oikeudellisen viranomainen sen lupaa näiden kaikkien tarkoituksena on suojella yleisöä Hallituksen, hallituksella on tietenkin äh, tehtävänä äh, äh, antaa tätä, näitä lupia päivittäisessä työssä. Jos, sitten on myös nämä hyvin arkaluontoiset tiedot, jos ongelmaksi tulee se, että kenelle tiedosta voidaan tietoa, tietoa antaa kaikenlaista painetta siis on, tulee ja olisikin toimittava äh, tarpeiden suhteellisuuden mukaan. Mikäli ainoastaan hallitus antaa tässä luvan, niin se ei ole hyvä ratkaisu. Minulla on korostettava tätä, koska yleisölle on kerrottu näistä perusperiaatteista, jotka liittyvät oikeuksien tasapainon valtion ja yleisen välillä klassin tapauksen mukaisesti. Toisella tasolla jälkikäteinen valvonta sinänsä ei voi huomioida kaikkia seikkoja, jotka etätarkkailuun liittyy. UK on valvonnasta vastaava komissari Justin Barton totesi, että koskaan ei voida olla varmoja jälkikäteen, että, että tuomioistuimella on toimitettu kaikki tarvittavat tiedot. Olen tehnyt työtä tiedostelupalvelujen kanssa ja kunnioitan niiden luotettavuutta, mutta ex post valvonta on todella haavoittuvainen, niin kuin Justice Burton sanoi jos olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan oikeudellisen val- viranomaisen valvonta, niin miten sitä pitäisi harjoittaa? On selvää, että ongelmat kehittyvät, kun ajatellaan Communications Data Plus, Bulk Personal Sets ja muita. Pitäisikö meidän toimia saman tapaan kuin Yhdysvalloissa, Saksassa tai Ruotsissa, tai olisiko nopeampia, varmempia tapoja oikeudellisen viranomaisen valtuusta varten, jossa olisi teknistä panosta mukana. Kaikkein paras järjestelmä olisi se, että tuomarit olisivat mukana tiedustelupalveluiden päivittäisessä toiminnassa ja voisivat antaa valtuutukset sähköisen tarkkailuun ja muihin peiteoperaatioihin saman tien siellä kentällä tuomarit tarvitsisivat neuvoja riippumattomilta asiantuntijoilta niin, että he voisivat tehdä päätöksensä viimeisen teknologian eh, kehityksen mukaisesti. Näin hallitus saataisiin pois tulilinjalta ja tyydytettäisiin yleisön ja kansalaisoikeusjärjestäjien tarpeet ja vielä pidettäisiin kiinni Leanderista ja Klassistakin. Tämä saattaa vaikuttaa vähän dramaattiselta, mutta se on suoraan seurausta siitä, mitä, mm, mitä nämä eri tuomioistuimet ja muut elimet välittäen tekevät. Tuomioistuimet ja muut elimet joutuvat kuitenkin, pyrkimään, joutuvat kuitenkin minimoimaan väärinkäytöksiä. On tärkeää, että päivittäisissä työssä olisi oikeudellinen viranomainen mukana. Tuomareilla on myös kokemusta siitä, että voidaan arvioida näyttöä ja tilannetta. Ja jos tuomarit voivat puuttua tilanteeseen missä tahansa, vaihetta, missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, tämä on parempi järjestelmä kuin järjestelmä, jossa on ulkoinen valvontaelin tai tärkeää valtuutuselin. Varmaankin voitaisiin saada parempi suoja aika niin, että olisi, olisi tällainen tuomari todella talon sisällä töissä eikä mikään ulkoinen elin käytössä. Viime kerralla kun olin täällä, sain hyväksymään nyökkäyksen tuolta Ranskan edustajalta, kun totesin, että Ranskan järjestelmä on paras esimerkki tälle minun esittämällä järjestelmällä. Tämän jälkeen kuitenkin Ranskan hallitus on esittänyt lainsäädäntöä, jolla puretaan koko järjestelmä ja näin asetetaan hallitus vastuuseen sähköistä tarkkoilusta, jonka mukaan tarkkoilun valtuutuksesta, jonka myötä Ranska joutuu saman leirin ukon kanssa. Suoritti kunnioitettu ranskalainen vasta, terrorismin vastainen tutkintatuomari Mark Tredivik on todennut, että, että tällaista uudelta lainsäädännöltä kyllä puuttuu rutiininomaista oikeutta taloudellista tarkastelua. Voittepa uskoa, että kokemukseni mukaan hallitus ei näin joudu mitenkään miellyttävään asemaan. Olen vakaasti sitä mieltä, että kaiken yksinkertaisen tehokkain on paras tapa sähköistä ja muuta tarkkailua varten lain, tarkka, lainvalvontaviranomaisille ja tiedustelupalveluille olisi se, että he voisivat tehdä työtään niin, että käytännön valvonnan hoitaisi oikeudellinen viranomainen, saada neuvoja vira, vira, riippumattomalta teknisiltä asiantuntijoilta ja sitten tähän lisättäisiin riippumaton parlamentaarinen tai korkean tason valvonta. Kiitoksia kovasti herra Bigford ja nyt, hyvät naiset ja herrat, on aika kysymyksille. Edustaja Voit, Euroopan parlamentin jäsen, on esittänyt kysymyksen. Olkaapa hyvä. Joo. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja herra Bigford. Esititte tässä erittäin mielenkiintoisia havaintoja aika kuumistakin kanavista, joista julkisesti ei juurikaan puhuta. Ja tässä varmaan ajattelitte myös Saksaa, Eh, meillähän on tiettyjä määräyksiä, jotka liittyvät tekemimme sopimuksiin ja edelleen eh, on oikeus siis salakuunnella Saksan kansalaisia ja yrityksiä, mutta miten tätä valvotaan? Saksan eh, parlamentin jäsenet eivät saa ulkomaisia tiedustelupalveluja tietenkään valvoa. Onko tähän mahdollisuutta ja tuleeko salakuuntelutoimet eh, isossa Britanniassa niin kuin Yhdysvalloissakin eh, alistaa eh, valvonnalle vai ovatko nämä sellaisia asioita, joista julkisuudessa voi sanoa sanakaan ja joita ei näin ole myöskään voi valvoa? Kiitos. Next question. Ja seuraava kysymys. Rouva Intfeld, olkaa hyvä. Chair. Um... Niin, puheenjohtaja. Ensinnäkin muutama kysymys teille, jos sallinette. Sillä pitää sanoa että yleisenä huomautuksena, että olen hieman huolestunut, kun kuuntelen koko paneelia. Tässä pitäisi käsitellä valvontaa ja olen kuullut tähän asti vain, että miksi valvonta ei ole tarpeen. Ja jossain tapauksessa se on jopa vaarallista. Ja minusta on järkyttävää, että nämä ovat ikään kuin pankkirita nämä salaiset palvelut. Ne eivät halua oppia näistä ylilyönneistä ja väärinkäytöksistä, joita on nähty viimeisten vuosien aikana. Olemme nähneet, miten nämä palvelut toimivat kuten lehmipojat, ja minut järkytti tietysti tämä lausunto, jonka Rova Peltina esitti. No, tuntuu siltä, että ette ymmärrä ollenkaan näitä valvontatoimia ja, ja korjaustoimenpiteitä, sillä salaista palvelujen pitäisi palvella ihmisiä eikä toisinpäin. Sen takia on demokraattista valvontaa. Tämä erottaa meidät diktatuureista ja kysymykseni ja Blackilla ensinnäkin, sillä kaikki sanovat, että kaikki on loistavasti, niin no mikä on tilanne liittyen näihin juridisiin tutkimuksiin velkakoma-asiassa? Haluaisin tietää, ja mikä on tilanne, kun tutkitaan näitä mikrofoneja, jotka asennettu neuvoston rakennuksiin täällä Brysselissä. Tämä huomattiin kymmenisen vuotta sitten, oliko se niin? En mä tiedä edelleenkään, mitä tapahtui. Pitääkö paikkansa, että yhtiö, joka tutkii Belgacom-hakkerointia, Fox IT, hollantilainen firma, sille sanottiin, että sen pitäisi vetäytyä jossakin kohtaa, sillä ne ovat löytä, saamassa selville tiettyjä asioita, ja Belgian viranomaiset eivät halua siis ö, olla vaivaksi amerikkalaisen sen takia, tämä on kaikki haudattu jonnekin hyvin syvälle. Ja toiseksi tämä kysymys teille kaikille. Miten te voitte väittää, että valvonta ei ole tarpeen tai tai se, mitä meillä on nyt, on riittävä, kun me tiedämme Belgakomin tapauksesta muun muassa CIAn toimista, jossa tähän mennessä yhtään ainoatakaan eurooppalaista hallitusta ole pidetty vastuussa, ei yhtään ainuttakaan vaikka me kaikki tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot ovat olleet mukana ja ovat olleet tietoisia tästä. Entä Gemalto, entä yhteistyö Bundesnachrichtendienstin ja NSAn kanssa? Voisin jatkaa loputtomiin. Me tiedämme, että viime vuosina on tullut paljastuksia salaisista tietosuojeluista, jotka ovat ylittäneet toimivaltuutensa, joten miten uskottavaa on väite, jonka esitätte täällä, että valvonta estää toimintaanne Minusta on korkea aika, että nyt saamme kunnollista valvotaan ja Voit oli täysin oikeassa, kun osoitti, että ongelma ei ole valvontamekanismit kansallisella tasolla tai kansallisen tasolla, vaan tämä rajat ylittävä yhteistyö tiedostopalvelujen välillä, siihen ei koeta minkäänlaista demokraattista valvontaa. Teidän pitäisi suojella meidän demokratioitamme ja vapauksiamme. Olen hyvin huolestunut. Thank you, Mrs. Kiitokset Ova Intfeldt. Vastaan teille muutaman minuutin kuluttua, mutta otetaanpa näitä kysymyksiä tässä nyt vielä lisää. Herra Ströbele Saksasta, olkaa hyvä. Kiitos. Nimeni on Ströbele. Minä olen Saksan liittopäivien edustaja, siis Saksan parlamentin edustaja ja siellä myös parlamentin tiedustelupalveluja tutkivan valiokunnan jäsen ja NSA-tutkimusvaliokunnan jäsen. Ja niin herra Trake kuin tuossa äsken herra Bigfordkin itse asiassa vaativat parlamentaarista valvontaa. Ja Bigford, äh, eh, eh, niin Trakehan tuossa jo aiemmin totesi, että myös eh, salassa pidettäviä tietoja tulisi parlamentaarisille valvontatahoille toimittaa näiden tutkimuksia varten. Mutta mikä tilanne on käytännössä? Käytännössä ainakin meillä Saksassa on niin, että jos Saksan liittohallitus toimittaa tutkimusvaliokunnalle salassa pidettävää tietoa, niin yhdistyneen kuningaskunnan hallitus uhkaa keskeyttää tiedustelupalveluyhteistyön siinä tapauksessa, että Saksan hallitus toimittaa oman parlamenttinsa, oman maan parlamentin tutkimusvaliokunnalle salassa pidettävää materiaalia. Käytännössä tämä toimii näin. Mielestäni Euroopan parlamentin ja muiden parlamenttien tulisi kyllä puuttua tähän asiaan, ja Saksassahan meillä on tällä hetkellä aivan perusteltu epäily siitä, että NSA vakoilu toiminnassaan Euroopassa eh, BNI, eli Saksan tiedustelupalvelun avulla on vakoillut Euroopan eh, unionin toimielimiä, eurooppalaisia poliitikkoja ennen kaikkea, ranskalaisia poliitikkoja ja eurooppalaisia yrityksiä. Ja millään tavalla tätä asiaa ei ole huomioitu ja tämä todella osoittaa, miten tärkeää Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen yhteistyö olisi tiedustelupalvelujen toimia valvottaessa ja tarvittaisiin aivan konkreettista yhteistyötä eurooppalaisten tahojen välillä, koska muuten tällainen kattava vakoilu, jota harjoittaa muun muassa NSA ja muut. Muuten sitä ei saada mitenkään kuriin. Kiitoksia herra Ströbyle ja nyt äh, puheenjohtaja Morais. Kiitoksia. Kysymykseni oli Bigfordille tästä parlamentaarisesta valvonnasta, mutta sitä ennen ja sen mukaan, mitä Intveld täällä sanoi ja muut kollegatkin mainitsivat täällä, minä hänen vielä sanonut itse mitään, alustamaan tämän konferenssin. Euroopan parlamentilla ei ole, ei ole ja sillä tutkimuksella ei ole mitään varsinaista valtuutusta tässä, vaan tutkimme vain mitä tapahtuu val- parlamentaarisessa valvonnassa eri maissa. Intvelt antoi yhden esimerkin, kun hän kertoi Belgiasta. Minä, ed- me edellytämme tehokkaampaa valvontaa ja te ymmärrätte mitä tarkoitamme. Käytämme kaikkea sitä poliittista vaikutusvaltaa, mitä meillä on, jotta voisimme tuoda esille, kuinka vanhentunut tilanne joissakin jäsenvaltioissa on ja kuinka vaikeita tilanteita on, niin vaadimme todella tehokkaampia järjestelmiä. Tähän pyrimme emme mitenkään teeskentele, että meillä olisi jotakin oikeudellista toimivalta tässä. Meillähän ei ole. Sitten Fordille. niin haluaisin kiittää tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. En tiedä, puuttuiko Sofi Intveld tähän asiaan, mutta minun käsittääkseni se, mitä hän tässä teki, niin hän meni jossain määrin yksityiskohtiin koski parlamentaarista valvontaa. Hän vertaili erilaisia tilanteita. Esimerkiksi Ranskassa ollaan hyväksymässä järjestelmää, jossa sama järjestelmä, joka nyt on UKssa, siinähän meillä on kompleksia monimutkaisia tilanteita ja hyvin kompleksisia massiivisia tietojen keräystapoja kuitenkin hyvin vanhaan aikaista ja perustavalla hyvin, hyvin al, al, ehkä alkeellista parlamentaista valvontaa, jonka kautta ei voida oikein päästä riittävällä tasolla, vaikka pyrkimyksiä olisikin, ei pystytä selviämään näistä valtavista tehtävistä. Kysymykseni kuuluukin nyt teillä. Olen aika ihmeessäni ja, ja järkyttynyt siitä, että, par, että, että Ranskassa ollaan hyväksymässä meidän järjestelmämme. Onkohan niin, että jossakin tapauksessa otan huomioon, miten teknisiä ongelmia on käsiteltävänä, niin voiko olla niin, että tuomareiden taito ei riitä. Ja kun puhutaan että ex post tilanteista, onko mahdollista, että valvonta ei, ei pysy oikein tilanteen kehittämisen kärryillä. Tällä hetkelläkin on niin paljon nopeasti tehtäviä päätöksiä, että ei oikein, ei oikein pysytä mukana, minkälaista mallia meidän pitäisi ehdottaa. Euroopan parlamentti omalta taholtaan haluaisi antaa seurantaa omalle päätöslauselmalle. Me olemme täysin tietoisia siitä, että meillä on teknistä vajetta ja demokraattista vajetta. Tiedämme, että tämä päättäjien kansallisiin parlamentteihin, kun teidän on käsiteltävä näitä hyvin vaikeita asioita. Mikä malli todella toimisi? Tätä haluaisin kysyä. En ole aivan varma, toimiiko tämä oikeudellinen malli. Olen hyvin huolissani siitä, mitä Ranskassa tapahtuu, koska siellä ollaan siirtymässä UK-järjestelmään, joka on täynnä ongelmia. Olette siis menossa takapakkia. Tässä kysymykseni teille. Äh, Kiitokset herra Moraes. Otetaan nyt herra Bigford eh, kaikki kysymykset tässä ensin ja voitte vastata sen jälkeen. Seuraavaksi meillä on puheenvuoro Romaniasta. Eh, edustaja Kalimente, olkaa hyvä. Yes, please. Domnule presidente, eh, stimați... Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, Euroopan parlamentin jäsenet, Olen sitä mieltä, että tämä konferenssi on hyvin tärkeä. Sillä on kyse yhteistyöstä tiedustelupalvelujen välillä ja kyse on myös terrorismin torjunnasta. Tämän takia sanon, että tämä konferenssi on hyvin, hyvin tärkeä. Panin merkille, että olemme kaikki samaa mieltä siitä näistä asioista, että keskustellaan parlamentaarisesta valvonnasta, jota kohdistetaan tiedustelupalveluihin juurikin siksi, että nämä tiedustelupalvelut, niitä kuuluisi tarkkailla myös siviilinäkökulmasta. Tämä on jatkuva huolenaihe Romanian parlamentissa myös. Lissabonin sopimuksen myötä län... eräs ainoasta järjestöstä, joka ö, tarkkaan asioita hajotettiin. Tällä hetkellä kansanparlamentit hoitavat tätä asiaa, mutta Euroopan asioilla ei ole edelleenkään koordinaatiota tiedustelupalvelujen toiminnan välillä ja olen sitä mieltä, että Tämä luo puutteen EUn sisälle, ottaen huomioon nykyajan haasteet, mieleen erityisesti laiton maahanmuutto Afrikasta, Eurooppaan, Italian ja Kreikan kautta, tai kaikki mitä tapahtuu Euroopan itäosissa, erityisesti Venäjän aggressiot Ukrainassa – Ymmärrän sen, että tänään on esitetty paljon tärkeitä kysymyksiä. Huolenaiheita ovat muun muassa NSAn toiminta ja kansalliset parlamentit tai Euroopan parlamentti voisivat pyrkiä löytämään vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka on esitetty tänään täällä. No, kaikki mitä täällä tehdään on hyvää, mutta loppujen lopuksi Yhdysvallat on meille liittolainen. Kyse on muista NATO-kumppanista kuitenkin. Kaikista kannoista puuttuu eräs asia, totta kai me kaikki pelkäämme terrorismia, laitonta maahanmuuttoa, monia asioita, mutta me emme pelkää tällaista ö, valtiota, joka loukkaa näitä oikeuksia, joka on jo koristanut toimia muassa Venäjää vastaan. Tällä hetkellä Euroopan valtiot niihin on kohdistunut äh, kyberhyökkäysyrityksiä, mutta kyse on tuollaista internetsodasta. Ja Vilnan konferenssissa Romania sai tehtäväkseen koordinoida – digitaalista puolustusjärjestelmää. Olemme tästä hyvin ylpeitä ja olemme jo aloittaneet tehtävämme, mutta kuitenkin kysymys, joka minä mityttää, on, että mikä on Euroopan vastaus tätä digitaalista hyökkäystä vastaan, joka, jota Venäjä kohdistaa Eurooppaan. Kyse on Länsi-Euroopasta, vaan koko Euroopasta. Ja monia ei näitä huolestuttavan tämä Venäjän käymä kybersota. Kävin vierailulla Ukrainassa tässä lähiaikoina ja voin sanoa, että siellä ei ole todellakaan rauhallista. Venäläiset valmistelevat jo seuraavaa siirtoaan, eli he aikovat vallata Mariupolin alueen. Tämä kybersota, jota venäläiset käyvät, on sellainen, että he käyttävät kaikkia keinojaan ja tämä sota tulee jatkumaan täysimittaisesti. Ja jokaisen jäsenvaltion tehtävä on vastata tähän, mutta uskoisin, että EUn pitää myös esittää kollektiivinen vastaus. Kiitos. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Claude Moraesia ja koko tiimiään tästä kokouksesta. Se on oikein tervetullut, kun ajatellaan yhteistyötä parlamenttien välillä. Se on myös hyvin tärkeää, kun nämä keskustelut ovat kovin ajankohtaisia ja uhka, uhat ovat hyvin merkittäviä. Terroristiuhka tänä päivänä todella nostaa kysymyksiä siitä, kuinka päästään tasapainoon Mm. valvontajärjestelmissämme. Mehän kaikki edustamme täällä demokratioita. Jotkut vähän kääntävät sisäänpäin ja käyttävät vähän rajatapausmenettelyjä. Olette täällä maininneet kansalliskokouksen hyväksymän lakiehdotuksen. Se hyväksyttiin Ranskassa toukokuun alussa ja aiheena oli todella tiedostelupalvelut hyväksyttiin nopeutetussa menettelyssä. Nyt haluaisin puuttua tähän menettelyyn ja sen käyttöön. En tiedä, onko äh, muita jäseniä, että on todella harmillista, että näin tässä kävi. Tällä hetkellä laki on senaatin käsiteltävänä ja se varmaankin kesän aikana vahvistetaan laiksi. Presidentti Londin mukaan siihen sovelletaan sitten tuomioistuimen valvonta. Tämä on teksti, josta vielä keskustellaan, mutta se varmastikin hyväksytään ja siinä on useita ongelmia. Osittain ne on täällä mainittukin. Haluaisin vielä lisätä siihen, että, että valtion päämiehelle tai hallituksen päämiehelle annetaan hyvin laajat toimivaltuudet eikä mitään etukäteisvalvontaa olisi oikeudelliselta tai hallinnollista puolelta. Järjestelmä kuluu kansalaisten tietojen massiivinen kierrääminen analyysiä varten. Monien juristien mukaan tämä toiminta olisi Ranskan perustuslain artiklasta 66 vastainen, jonka mukaan oikeusviranomainen on yksilön oikeuksien ja Tässä ei kuitenkaan ole mitään tuomarien mukana oloa tässä uudessa järjestelmässä. Vaikuttaa myös siltä ja onkin tärkeää korostaa tätä asiaa, kun olette täällä paikalla. Kyseessä on lainsäädäntö, joka on Euroopan oikeuden vastaista ja Euroopan unen tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen. Mitä te ajattelette näistä valvontatahoista ja siitä, että etukäteen ei olisi mitään tuomarin antamaa valtuutusta? Klon täällä juuri sanoikin, kuinka teknisesti voitaisiin toimia niin, että voitaisiin vastata näihin vaan vaatimuksiin ja että onko riittävästi keinoja, onko riittävästi tuomareita käytettävissä. Kiitoksia. Mr. Galasewski from Poland. Seuraavaksi edustaja Galasewski Puolasta. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Słucham. Kiitos, puheenjohtaja. Olen kuunnellut tätä keskustelua nyt erittäin suurella mielenkiinnolla ja haluaisin äh, esittää pari huomiota siihen liittyen. Yhtäältähän on luonnollisesti tarpeen äh, toteuttaa äh, siviilivalvontaa, siis parlamentaarista valvontaa, kohdistuen tiedustelupalvelujen toimiin, mutta mm, samalla tietenkin kyse on myös siitä, että näiden viranomaisten on voitava toimia oikein ja hyvin. Meillä Puolassa on kokemuksia, emmekä varmasti ole yksin näiden kokemusten kanssa sen suhteen, että on aika helppoa vaikuttaa poliitikkoihin. Kommunistisen puolueen poliitikot olivat usein suoranaisia Venäjän tiedustelupalvelun vakoijia, joten tasapainon löytäminen voi olla hyvin vaikeaa. No nyt tietenkin toimielimet, valtiolliset toimielimet ja Euroopan unionin toimielimet myös ovat muuttuneet ja niiden täytyy saada tietoa, mutta mm, tämä tiedon valvominen on äärimmäisen vaikea. Norjassa on itse asiassa järjestelmä, Eh, josta pidän kovasti. Siellä nimittäin parlamentti valitsee ne henkilöt, jotka valvovat eh, tiedustelupalvelua, mutta kyseessä eivät ole poliitikot, vaan he ovat asiantuntijoita, alan asiantuntijoita. Ja tämä asiantuntijamalli mielestäni olisi parempi kuin eh, poliittinen malli. Mielestäni tämä on aivan erinomainen esimerkki ja siitä voisimme kyllä varmasti ottaa oppia. Kiitoksia. Kiitos. Sitten meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä henkilöiltä, jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoron. Pyydän puhumaan lyhyesti. Ensin Italian parlamentista herra Stucci, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä aihe, joten kysymyksiä kyllä täältä nousee helposti. Haluaisin sitten yhden huomion. Tarvitsemme kahden tyyppistä valvontaa. Ensinnäkin valvontaa, joka on tuomareiden suorittamaa, joka koskee kysymyksiä, jotka vaikuttavat yksilön vapauksiin. On aivan oikein, että tuomarit pohtivat näitä valintoja. Sitten toinen koskee parlamentaarista valvontaa. Sen pitäisi olla täy- laajempaa ja perusteellisempaa. Sitten olisi pohdittava sitä, kuinka yleisöä tiedotetaan, kuinka annetaan niitä tietoja, jotka eivät ole luottamuksellisia, jotta tiedustelupalveluiden toi, toimet selkeästi käsitysivät arkaluontoisia asioita eikä mitään likaisia juttuja. Jos meillä olisi parlamentaarinen valvontakomitea, niin tässä aina on vaihtoehto olisi se, että se valtuuttaisi mm, palvelujen budjetin niin kauan kun meillä ei selkeitä vastauksia siihen, kuinka resursseja käytetään ja kun ei selkeästi kerrota, mitä resursseilla on tehty, niin tämä erityyppinen valvontaelin, joka valvoo etukäteen tiedustelupalvelun toimia, sen pitäisi pystyä sanoa etukäteen, että nyt on laitettava hanat kiinni, koska emme tiedä tarkkaan, onko se, joka tähän asti on tehty, maan etujen mukaisia ja onko, onko se täysin demokraattista. Budjetti on mielestäni arkaluontoisempi, arkaluontoisin ja tärkein asia, että voidaan nämä takeet saada aikaan. Haluaisin tietää teidän kantanne tähän. Kiitoksia. Ja sitten herra voit vielä toisen kerran. Olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja. Herra Ströble tässä oikeastaan jo vahvisti, että teillä siellä on tilanne, että yhdistynyt kuningaskunta uhkaa keskeyttää yhteistyön ja yhteydet, jos Saksan hallitus toimittaa tietoja parlamentille. Saksahan on yksi johtavia talouksia Euroopassa ja erityis, liittoutuneiden erityismääräysten pohjalta niin Yhdysvalloilla kuin yhdistyneillä kuningaskunnalla on edelleen oikeus puuttua moniin tai saada monia tiedustelutietoja. Ja tämä aiheuttaa hyvin vaikean tilanteen. Saksassa kerätään tietoa, joka koskee miljoonia kansalaisia, mutta kuka valvoo tämän tiedon käyttöä? Kiitos. Kiitos. Ennen kuin herra Pickford äh, saa tilaisuuden vastata, haluaisin äh, itse vastata joihinkin kysymyksiin, joita Rova Inet Felt minulle esitti. Äh, haluan nyt vastata mahdollisimman tarkasti ja siksi käytän äidinkieltäni hollantia. Ensinnäkin toteaisin, että vaikuttaa, että tässä konferenssissa tulee esiin tiettyä jännitettä yhtäältä tiedustelupalvelujen toiminnan välillä, niin kuin herra Bigfoot totesi, ja toisaalta sitten demokraattisen valvonnan välillä, ja tämä nyt on ihan ymmärrettävää. Ja mitä tulee ihan teidän esittäminen kysymyksiin, niin te viittasitte tähän asiakirjaan tai tähän tapaukseen Justus Lipsius-rakennuksen mm, salakuuntelu tämä asia on saatettu päätökseen ja Belgian viranomaiset, oikeusviranomaiset totesivat, että tarvetta jatkotoimille ei ole. Pelkakom-tutkimus on edelleen kesken, joten siitä en voi sanoa sen enempää, mutta molemmissa asioissa meidän parlamentaarinen valiokuntamme I, joka siis valvoo toimintaa oli mukana ja molemmissa tapauksissa eh, omat tiedustelupalvelumme totesivat, eh, että niiden olisi ollut tullut toimia aktiivisemmin ja todella siis tiedustelupalvelumme ottavat erittäin vakavasti eh, parlamentti valiokuntamme suositukset, i-valiokunnan suositukset. Tämän lisäksi täytyy todeta, että meillä on todella siis tämä parlamentaarinen valiokunta, joka tut, nimeltään i, joka tutkii tiedustelua ja tarkastelee tiedustelu toimintamme oikeellisuutta. Tämä on yksi kaikkein kattavimpia parlamentaarisia tutkimustahoja tiedustelutoiminnan osalta ylipäätään, joka todella toimii ennalta ja myös jälkikäteen ja myös itse toiminnan aikana. Ja täytyy todeta, että kyllä tässä ongelmiakin on ollut, mutta Siksihän me tänne olemme tänään kokoontuneet ja tässä konferenssissa pyrimme vahvistamaan nyt yhteistyötä, koska tottahan se on, että mitä tulee ulkomaisten tiedustelupalvelujen toimintaan eh, eh, eri jäsenvaltioiden alueella, niin tämä, tätä valvontaahan ei tietenkään ole. Tässä olette aivan oikeassa. Näin halusin vastata teille. Ja tämän lisäksi toteaisin ehkä vielä, että more questions. Niin, oliko täällä vielä muitakin kysymyksiä? Vaikuttaa, että täällä oli vielä kysymys herra Svetkovskilta. Eh, Hän saa puheenvuoron ihan kohta. Eh, hänellä on siis puheenvuoropyyntö, mutta eh, toteaisin vielä, että tässä iltapäivän mittaanhan I-valiokunnan puheenjohtaja herra Rakkai tulee kertomaan vielä toiminnastamme, että miten tämä valvonta toteutetaan ja tapahtuu, mutta ennen kuin Bigford saa vastata, niin täällä oli vielä Rouva Zedaskilta viimeinen kysymys. Olkaa hyvä. Herra Zedaski. Kiitos puheenvuorosta. Että voin esittää tämän kysymyksen. Että voin sanoa jotakin tästä koko aihealueesta. Ensinnäkin olisin sanoa, että työskentelin sisäministeriössä Tsekin tasavallassa ja siellä oli vitsi, sanottiin, että politiikko, jotain valvota, on joko täysin hyödytön tai täysin kiinnostamatta, sellainen, jota, joka ei kiinnosta ketään, mutta no vakavasti puhuen tämä on tärkeä aihe, josta puhutaan tänään minun mielestäni. Tiedustelupalvelujen toimintaa pitää valvoa kahdella tasolla. Ensimmäinen taso ammattilainen taso ei poliitikkoja, ei tuomareita ole olemassa, jotka voisivat oikein arvioida muun muassa tiettyjen teknisten keinojen käyttöä valvontatarkoituksiin tai tiedonkeruutarkoituksiin. Olen sitä mieltä, että tarvittaisiin asiantuntijapaneeli, jossa olisi riippumattomia asiantuntijoita siis. No en tiedä, se voisi olla ihmisiä kuten entisiä tiedustelupalvelujen johtajia tai niihin voisi kuulua henkilöitä, joilla on kiistämätöntä kokemusta tästä aiheesta. Se, mitä Sofi Intervelt mainitsi, kertoi minulle sen, että me poliitikkoina meidän tulisi vaatia, että valvottaisiin demokratian perusperiaatteita on, sitä mieltä, että suurin ongelma, josta täällä keskustellaan, ja monet kansanparlamentin kollegat ovat maininneet tämän jo, eli se, että poliitikot eivät oikeastaan halua tarkistaa jokaisen tiedustelupalvelun päätöksen käytännössä. He haluavat varmistaa, että tiedustelupalvelut esimerkiksi eivät tarkastele tai käytä siis toimintaa, jotka kohdistuu muihin politiikkoihin. Mutta minulla on kysymys, joka liittyy koko EU-hun. Tiedustelupalvelut, luottavatko ne toisiinsa vai vakoilevatko ne toisiaan? Onko niin, että yksittäiset jäsenvaltiot sen sijaan, että käsittelisivät yhteistä ulkoista vihollista, pyrkivät etsimään sisäisiä vihollisia – Tämä vakavoittaa tilannetta. On 28 jäsenvaltiota, joilla on jokaisella agentteja muissa jäsenvaltioissa. Ja tämä muistuttaa vähän kylmästä sodasta, ihan niin kuin oltaisiin menty 25 vuotta taaksepäin aikakoneella. Ja seuraava kysymys on teknisempi. Kryptattu tieto, salattu tieto, sitä ei ole mainittu ollenkaan, mutta tiedän, että tiedostelupalvelulle tämä on yksi suurimmista ongelmista, miten he pääsevät käsiksi tietoihin terroristijärjestöistä, jotka on kryptattu. Eli nämä saatu tiedot. Ja uskon, että valvonta ei voi olla poliittisesti mitä se on teknistä. Kiitoksia. Jotkut kysymykset saattavat sopia hyvin seuraavankin puhujan vastattavaksi. Nyt äh, rouva Aboltina, äh, hänetkin täällä Infeld mainitsi, jota rouva Aboltina voitte vastata. Äh, niin, rouva Infeld, haluaisin korostaa sitä, että minun puheeni tarkoituksena oli tuoda esille, että tällaista tällainen valvonta ei ole niin, että sitä tarvitaan, että se on aivan keskeistä ja on tärkeää käydä yhteistyötä keskuudessa meidän eri valvontajäsen välillä. On hyvin tärkeää, että tiedostelupalvelut tekevät suoraa yhteistyötä keskenään. Te selkeästi ymmärsitte väärin sen, mitä sanoin. Mikäli tiedostelupalvelut eivät noudata yleisiä sääntöjä ja lakeja, niin valvontaelimet varmastikin toimivat ilmiantajina, jotka nämä tuovat esille. Kaikkien osapuolten on tietenkin noudatettava lakia. Kiitoksia. And finally, Mr. Kiitoksia. Rowana nyt sitten lopuksi. Herra Bigfoot, olkaa hyvä. The first thing I want to say is... Ensimmäiseksi, no kiitos. Ensimmäiseksi haluan sanoa, että olen samaa mieltä näistä huolenaiheista itse en usko, että valvonnan normit EU:ssa ovat välttämättä korkeammasta tasoa. Ne kohtavat Leanderin, mutta eivät Klaasia, eli ne ovat Leanderin tapauksen mukaisia, mutta eivät Klaasin jutun normeja kuitenkin jokainen valtio, jonka tunnen, joilla on valvontaa, ei tee parasta työtä valvoakseen näitä, kontrolloikseen näitä tiedostopalveluja. He tietävät, että ongelmia saattaa liittyä siihen, jos nämä saavat ihan villistä toimia. Joten se, mitä sanon, on toimeen panovallan käyttäjät ja valvonta, joita he käyttävät, eli siis ministerit, tiedusteluoperaatioille ei ole mahdollista. Se ei ole tervetullutta, se, siihen ei pystytä luottamaan. No niin, on olemassa kaksi tasoa, jotka Italian kollega mainitsi. On tuomioistuinten taso ja parlamentaarinen taso vaikeuksia tulee, kun tiedustelupalvelut puuttuvat muiden oikeuksiin ja ne tapahtuvat, kun tiedustelupalvelut te- to- suorittavat näitä operaatioitaan. Ja nämä ongelmat itse asiassa syntyvät jo ennen näitä operaatioita. Syy on se, että jos tiedustelupalvelut ajattelevat, että ne suorittavat operaation, joka vaikuttaa yksilön oikeuksiin, niin on liian myöhäistä valvonnalle, jos tiedustelupalvelu on jo suorittanut tuon operaation, sillä yksilön oikeuksiin on jo puututtu jo. Hänen oikeutensa on jo puututtu. Tätähän emme halua. Se, mitä haluamme ja mitä minä ehdotan, on, että valtuutus annetaan ennen kun yksilön oikeuksiin puututaan. Eli oli kyse sähköisestä valvonnasta tai mistä tahansa peitetoiminnasta. Eli mikä on paras tapa tälle? Parlamentaarinen valvontako? No tuskinpa. Kuinka moni teistä ehtisi osallistumaan joka päivä ja kuuntelemaan tiedustelupalveluja toimintaa ja kysymään, että ovatko he puuttuneet yksilön oikeuksiin kuin kenelläkään teistä olisi aikaa, eikä pitäisikään. Teillä on parempi, parempaa tekemistä, joten meidän pitää löytää vaihtoehto. Mikä se olisi? No, ehdotus on kuultu, että tarvittaisiin aikaisempia tiedostokoulun johtajia. No uskokaa, että se ei ole oikea tapa. Tiedusteluviranomaiset haluavat suojella meitä ja heidän pitää löytää tapoja tälle joten tiedusteluvirkailijoiden ei pitäisi arvioida heidän omia toimiaan. Joten mikä muu jää jäljelle sitten? Tuomioistuin, lakimiehiä ja poliitikkoja, heidän välinen sekoituksensa. No, tuomioistuin, sen pitäisi kokoontua joka päivä. Ja missä kokoontuisivat tiedustelu virkailun pitää, pitäisikö heidän sitten matkustaa kaupungista toiseen esitelläkseen oman tapauksensa. Mitä he sitten sanoisivat? He esittävät tilanteen parhaimmassa valossa, kuka sitten on pöydän toisella puolella. Amikus Kurjae? no hän saisi neuvoja sitten tiedustelupalveluilta, eikö niin? Kenelle muulle hän puhuisi? Se, mitä minä ehdotan, on, että olisi esimerkki ranskalaisen järjestelmän mukaan. Valitettavasti ranskalaiset aikovat luopua siitä, ehkäpä mikä on minusta hyvin hölmöä. Jos olisi tämmöinen tutkiva magistraatti tai tuomioistuin, joka toimisi tiedustelupalvelun toiminnassa mukana, niin olisi henkilö, joka seuraisi koko operaatiota ja sen kulkua. Ja kyse ei ainoastaan sähköisestä valvonnasta, olisi sitten tiedonantajia valvontaa rakennuksissa, tietoa, joka tulisi eri lähteistä, ja tämä henkilö voisi sitten seurata koko tapahtuman kulkua. Ja koska henkilö on sitten siellä tiedostelupalvelun tiloissa, niin hän on hyvässä, hän pystyy sitten päättämään ja ottamaan kantaa siihen, että jos yksilön oikeuksia on rikottu tai niihin aiotaan puuttua. Tämä henkilö voi saada muun muassa neuvoja teknisiltä asiantuntijoilta, joten hän olisi siellä paikan päällä. Ja kaiken lisäksi tarvitaan kuitenkin parlamentaarista tai muuta riippumatonta valvontaa, joten kun on tapahtunut asioita, niin tämä valvontaelin tutkii asiaa ja pyytää paikalle tiedustelupalvelujen johtajat tai muut henkilöt paikalle esittää kysymyksiä ja tämä pitäisi tapahtua säännöllisesti. Tässä, tätä voitaisiin katsoa, mutta budjettikysymykset ovat hyvin tärkeitä, sillä yksi ongelma tiedustelupalveluissa on, että budjetit ovat rajalliset ja heillä ei ole miljoonia dollareita tai puntia tai euroja käytössään. Heidän varansa ovat rajallisesti olleet ollut mukana useissa tapauksissa, joissa rahaa ei ollut saatavilla, jota voitaisiin käyttää tutkimuksiin, sillä riskianalyysin perusteella muut tutkimukset ovat tärkeämpiä. Ja kuten olemme nähneet, usein on niin, että tutkimuksia on hylätty, koska rahaa ei ole, koska riskianalyysi on tehty, jonka perusteella juttu on hylätty, ja tämän jälkeen sitten tähän, täällä on ollut vakavia seurauksia. Mutta esitettiin väite, että tuomarit eivät voi ymmärtää, mitä tiedustelupalvelut tekevät, ketä he oikein ovat miehiään. No, minulla on tarina tähän. Minut osoitettiin nimitettiin tiedustelupalvelun oikeusosaston johtoon, kun Britanniassa tilanne oli hankala. Heillä oli henkilö, joka oli ö, ottanut yhteyttä venäläisiin, joku, joka kirjoitti muisteluitaan, ja asioita koitettiin kuitenkin pitää salaisina. Joten minut pyydettiin mukaan selvittämään oikeudellinen puoli – ja oikeuden neuvonantaja sanoi tuon aikana, että et pysty ymmärtämään tätä järjestöä vuodessa. Tai kesti minulta kolme päivää ymmärtää tarkalleen, mitä siellä tapahtui, miten he toimivat, minkälaista tietoa he saivat, minkä tasoista. Ja se, että sanotaan, että tuomari pystyisi keräämään todistusaineistoa eikä pystyisi kuitenkaan ymmärtämään näitä tiedusteluasioita. No, pelkäänpä pahoin, että en ole samaa mieltä tästä. He ovat paikallistamassa vaikeita kysymyksiä. Vielä lopuksi sanoisin, että on ollut useita kommentteja liittyen siihen, että virastot ja palvelut vakoilevat toisiaan täystynyt kuningaskunta ja Saksa, heillä on tietynlaiset suhteet. No, minä olen täällä, ennust, en, täällä ennustamaan tulevaisuutta tai keskustelemaan poliittisista aiheista. Ja varmastikin tämä on poliittinen asia ja aihe. Jos jotkut valtiot ovat huolissaan vakoilusta, niin heidän pitää ottaa tämä asia sille muiden valtioiden kanssa, voivat jopa viedä asian sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, jos ovat sitä mieltä, että yksilöitä, heidän toimiaan tutkitaan väärin perustein, niin no aina on olemassa EIT. Erittäin hyvää valvontaa. Se on haastanut Britannian useissa eri asioissa oikeuteen, minusta tämä on oikea tapa toimia. Siinäpä se. Mr. Bigfoot, and thank you to all, you, all of you Kiitoksia. Kiitos äh, vastauksestanne kysymysten suuri lukumäärä osoitti, kuinka kiinnostava asia on. Tässä olemme nyt hieman aikataulusta ede- perässä, mutta herra Morais varmasti tiukasti nyt jatkaa puheenjohtamista. Kiitoksia. Haluaisin vielä kiittää puhujia heidän panoksistaan. Haluaisin todella kiittää teitä kaikkia. Meillä on todella paljon puheenvuoropyyntöjä. Niitä tuli puheiden aikanakin ja se osoittaa, kuinka suurta kiinnostusta nämä aiheet herättävät. Nyt jatkamme ohjelmassa eteenpäin. Haluaisin pitää kysymykset lyhyinä. Me menemme tässä yhä syvemmälle tiedustelupalvelujen demokraattisessa valvontakysymyksessä. Te olette tietenkin kaikki tässä asiantuntijoita ja kaikki hoidatte näitä tehtäviä itse käytännön tasolla. Siirrymme nyt ohjelman toiseen osaan. Otamme tänne uudet panelistit ja kiitän vielä tähän mennessä puhuneita. Aivan pieni tauko.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 Colleagues, if um, if you want to get seated, we can we can uh, start. No niin, voisinko pyytää kollegoita istumaan? Meillä on lounastauko 12.30, Se miten pikemmin pääsemme aloittamaan sitä pikemmin pääsemme lounalle. Um, please take your seats. Thank you. Okay. Let's get started. Thank you, colleagues. So, colleagues. Kiitoksia. No niin, Seuraava puhujamme on Ian Cameron Uppsalan yliopistosta. Hyvät kollegat, professori Cameron esittelee meille vuoden 2015 päivityksen aiheena Venetsian komission raportti turvallisuuspalvelujen demokraattisesta valvonnasta. Pyydetään professori Cameron puhuisi noin 10 minuuttia. Näin, että että kokousyleisö on täällä jo hyvin lämmennyt ja, ja mielellään lähtisi esittämään kysymyksiä, joten olisi hienoa, että saamme tämän vuorovaikutuksen taas pian käyntiin. hän 10 minuuttia? Kyllähän nämä, nämä yliopistoihmiset aina haluavat käyttää ylimääräistä aikaa. No, saa nähdä. Noin 10 minuuttia siis. Ja sitten seuraavana Maria Otmaier ja tämän jälkeen kysymyksiä. Professori Cameron, olkaa hyvä. Thank you very much. And, uh... Kiitos. Kiitos oikein paljon. Haluan kiittää kokouksen järjestäjiä kutsusta. Tämä on erittäin tärkeä aloite täällä Euroopan parlamentissa. Pahoittelen vielä hyvät kollegat. Ne teistä, jotka käyvät tuolla yksityisiä keskusteluja, niin voisitteko lopettaa ne? Se ei kuulu tämän talon tapoihin. En tiedä muista parlamentista. Um, yes, if you could indicate. I mean, you can chat, but not standing up. Voitte kyllä jutella, mutta älkää seiskö. Näin ei tehdä Euroopan parlamentissa. Okei. Okay. Eh, Minun on tarkoitus esitellä täällä Venetsian komitean raportti 2015. Teen se mahdollisimman nopeasti. Varmaan tiedätte, mikä Venetsian komitea on. Se on siis Euroopan neuvoston neuvoa antava eh, taho eh, perustuslaissa ja kansainvälisessä lauslaissa. Sen raportti raportti tai työn pohja vuodelta 2007 liittyen parhaisiin käytäntöihin eh, sen suhteen, että eh, kansallisten tiedustelupalvelujen ja turvallisuuspalvelujen eh, tilivelvollisuus toteutuu. Samoin meillä on parhaat käytännöt YK elimeltä. Ja nämä ovat varmaan niitä parhaita, parhaiden käytäntöjen pohjaa. 2015 päivitys keskittyy juuri signaalitiedusteluun. Minä olin itse esittelijä ja tässä 2015 päivityksessä selitetään ensin, mitä signaalitiedustelu on. Selitetään, miksi signaalitiedustelua ei tähän mennessä ole kylliksi äh, ulkoa käsin valvottu ja selitetään myös, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt signaalitiedustelua. Ja sitten me puhutaan signaalitiedustelun sääntelyn parhaista käytäntöistä. Parhaiden käytäntöjen löytäminen tällä alueella oli itse asiassa nyt vaikeampaa kuin se oli vuonna 2007, jolloin työ käynnistyi. Tiedämme, että että joissain jäsenvaltioissa, ei suinkaan kaikissa, on käytössä järjestelmiä. Esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Ruotsissa on valvontaelimiä, samoin Norjassa, ja ne toimivat oikein erinomaisesti. Kuitenkin signaalitiedustelun kohdalla hyvien mallien löytäminen oli aika vaikeaa. Nämä kaksi mallia, joihin itse tutustuin erityisesti, olivat Ruotsin malli sekä Saksan malli, mutta myös Yhdysvaltain malli toki Siellähän on lainsäädäntöuudistuksia tehty ja Yhdysvaltain malli on hyvin mielenkiintoinen. Tärkeää tässä on korostaa sitä, että ihan yhtä lailla kuin hyvillä käytänteillä voi olla tällainen opettava pohja. Ja tänään olemme kuulleet myös sitten huonoista käytäntöistä, joilla voi olla oikein huonoa vaikutusta, ihan niin kuin hyvillä hyvää. Ja tämä näkyy kyllä juuri turvallisuus- ja tiedustelualalla erinomaisesti. Äh, esimerkiksi tuo Ranskan äh, esimerkki, että Ranska on luopumassa ähm, näistä tutkintatuomareista ja siirtymässä tähän aika epäilyttävään brittijärjestelmään äh, on hyvä esimerkki tästä. Ähm, ehkä voisin teille hiukan nyt kertoa siitä, miksi tästä tämä ala on nyt ongelmallinen, miksi siitä on tullut ongelmallinen. Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että budjettilisäykset ähm, syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen ovat lisänneet asiaan käytettävää rahaa huomattavalla tavalla. Budjetit ovat kasvaneet ja pääasialliset turvalausekkeet standardien kunnioittamiselle ovat juuri ammattimaisuus ja tiedustelupalvelujen oma integriteetti. Ja nyt kun resurssit ovat lisääntyneet valtavasti, Eh, ja on tullut poliittista painetta tulosten aikaansaamiseksi, niin eh, lopputulos on se, että tiedustelupalvelut eh, joutuvat valvonnan ulkopuolelle ja todella ne lehmipojat siellä sitten ryhtyvät toimeen. Kyse ei ole yksinomaan valvonnassa siitä, että katsotaan lainmukaisuutta. Kyse on myös siitä, että mediavalvonta, tiedotusvälineiden valvonta korvataan. Sehän usein valvoo hallinnon toimintaa, mutta ei niinkään signaalitiedustelualalla. Ja nyt haluaisinkin selittää teille, miksi signaalitiedusteluvalvonta on ollut riittämätöntä. Parlamentti varmaankin toimittaa teille kaikille minun puheeni Eh, joten eh, siellä on lisää yksityiskohtia, mutta myös 2007-2015 raportit ovat Venetsian komitean eh, kotisivuilla saatavilla. Kun ajatellaan valvontaa, niin ensimmäinen asia on tietenkin viraston mandaatti ja toinen on sitten se kynnys, jonka on ylityttävä ennen kuin signaalitiedustelu voi alkaa tietoa kerätä. Samoin sitten ne mekanismit, jotka ovat käytössä, jotta ei-relevantit tiedot poistetaan. Ja sitten tietenkin valvonta, joka kohdistuu kaikkiin näihin kolmeen muihin elementtiin. Viraston mandaatti on siis ensimmäinen asia ja mm, tiedustelupalvelun mandaatti tietenkin itse asiassa myös määrää sitten äh, valvonnan mandaatin. Joten äh, jos äh, signaalitiedustelupalvelu saa hyvin laajan, laajan toimivallan relevantin tiedon keräämiseksi esimerkiksi ulkomaiden mm, tiedosta ja esimerkiksi terrorismiin liittyvästä tiedosta, niin sitten voidaan kyllä automaattisesti olettaa, että eh, palvelu tulee keräämään hyvin suuren määrän tietoa. Sehän on sen työ. Eh, tämä täytyy tehdä eh, mahdollisimman nopeasti ja kun ajatellaan parlamentteja, nehän ovat ainoa demokraattisesti valittu taho. Ja vaikka parlamentti antaisi hyvin kapean toimivaltuutuksen, niin lakeja on tietenkin aina tiedustelupalvelujen työntekijöiden virkamiesten kunnioitettava ja tästä täytyy sitten, tähän täytyy pohjautua myös niiden käyttämien ohjelmistojen, mutta tässä todella tarvitaan niiden omaa integriteettiä ja mm, tietojen keruu tapahtuu siis sääntöjen pohjalta ja myös tiedonkeruun rajaaminen. Yksi tärkeä asia, johon varmaankin palaamme myöhemmin, on tämä kysymys täältä kansalaiset ja maan asukkaat ja toisaalta sitten ei-kansalaiset ja ei-asukkaat, eli kolmansien maiden asukkaat. Ja tässä tietenkin ihmisoikeusyleissopimuksenkin pohjalta on hyväksyttävä se, että myös ulkomaiden kansalaisilla, jotka eivät ole tietymään asukkaita, on oikeus yksityisyyden suojan ja tietosuojaan. Ja jopa Yhdysvallat on kyllä tämän hyväksynyt. Se ei kuitenkaan johda siihen tai tarkoita sitä, että näitä eri kansalaiskategorioita tai ihmiskategorioita kohdeltaisiin samoin tavo- samalla tavalla. Puhtaasti parlamentaarinen valvonta ei toimi. Näin ollen on perustettu niin kutsuttu Piklo lob taho, joka yhdessä tiedustelupalvelua Äh, valvovan äh, tuomioistuimen kanssa. Äh, näiden yhteistyö on itse asiassa johtanut aika hyvänkin valvontaan Yhdysvalloissa, mutta valvonnan keskiössä on Yhdysvaltain kansalaisten suojeleminen, ei niinkään muiden maiden kansalaisten suojeleminen semminkin, kun näillä valvontatahoilla ei ole toimivaltaa Äh, ulkomaisiin kansalaisiin kohdistuneen äh, tiedon kerun suhteen, kun ajatellaan vaikkapa viestintää ranskalaisen ja äh, hollantilaisen välillä, niin valvonta ei toteudu, vaikka Yhdysvaltain tiedustelupalvelu olisikin tätä tietoa kerännyt. 12333 laki määrittelee tätä valvontaa ja se ei siis näin ollen kattaa ulkomaiden kansalaisia. Jos ajatellaan näitä rakenteellisia syitä sille, miksi tämä ei toimi eikä voikaan toimia kovin hyvin, niin se tuli tässä selväksi, mutta myös ihan tekninen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä. Tietenkin parlamentit aina voivat hankkia teknistä tietämystä ja asiantuntemusta, mutta tämän lisäksi ongelmana on se, minkä, mihin herra Pickford viittasi parlamentin jäsenillä, ei ole aikaa toteuttaa tätä valvontaa ei kaksi kertaa vuodessa riitä, vaan prosessin on oltava aivan jatkuva, joten monitoroinnin on oltava aivan jatkuva tai ainakin erittäin säännöllistä. Sitten tässä on tietenkin myös tämä verkosto-ongelma. Nimittäin kyseessä on aina verkosto, ja äh, Saksan kollegahan tähän viittasi äh, ajatellen äh, sitä, että parlamentaariselle taholle toimitetaan salassa pidettävää tietoa valvonnan nimissä, koska näin paljastetaan verkoston toimia ja toimijoita. Tämä on erittäin ongelmallista ja saattaa olla hyvin, hyvin vaikea myöskään turvaluokitella tällaista parlamentaarista valvontatahoa. Se, mikä täällä jo tulikin esiin, että signaalitiedustelu voi tarkoittaa yksity, yksilön oikeuksiin puuttumista – ja meillä on tietenkin perustuslaillinen toimivaltajako ja siitä syystä voi olla vaikeaa parlamentille antaa lähes äm, tuomioistuimaista roolia. Tämä on hyvin keskeinen asia ja tässä juuri tämä ihmisoikeusulottuvuus tulee mukaan signaalitiedusteluprosessiin. Tulee käyttää erityisiä valitsimia tiedon keräämisen suhteen. Ja kun puhutaan sitten tiedon säilyttämisestä ja tiedon tuhoamisesta, niin tämä ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä, tämä valitsin ulottuvuus. Ja kun ajatellaan toimintaa, niin se ei voi olla poliittista, se on pikemminkin lähestulkoon juridista lähestulkoon tuomioistuimen rinnastettavaa toimintaa. Tässä täytyy tasapainotella eri tekijöiden ja toimijoiden välillä ja tahon on voitava toteuttaa tämä tässä valvontaelimessä voisi olla tuomareita, mutta myös muita asiantuntijoita, joilla on tietoa tiedustelutoiminnasta laajemmin yhden tai tällaisen, tällaisten henkilöiden löytäminen on hyvin vaikeaa. Siksipä Ruotsi ja Saksa ovat ottaneet käyttöön tällaisia hybridielimiä, joissa on sekä parlamentaarinen että asiantuntijaulottuvuus läsnä. Ja asia hankaloittaa tietenkin juuri tämä perustuslainen toimivaltajako, mutta joka tapauksessa sekä Ruotsi että Saksa ovat nyt ottaneet käyttöön tällaisen mallin. Toinen asia, joka liittyy tiedon säilyttämiseen tai tuhoamiseen, liittyy tietenkin tietosuojaan. Päätöksen tekee Ähm, tiedustelupalvelun äh, henkilöstö, joka ottaa huomioon äh, eri ulottuvuudet, äh, esimerkiksi se, tarvitaanko tätä tietoa todella, ja signaalitiedustelu on tässä hyvin hankalaa. On vaikea määritellä, tarvitaanko kerättyä tietoa mahdollisesti jossain vaiheessa tulevaisuudessa, ja tiedon määrä on näin ollen erittäin laaja, ja joskus voi käydä niin, että yksityisyyden suoja ja muut ihmisoikeuskysymykset eivät toteudu, kun näitä eh, tietojen säilyttämispäätöksiä tehdään. Mutta ei parlamenttikaan voi tällaista eh, päätöstä tietojen säilyttämisestä tehdä, koska sehän on valvova tarkastaja eh, pikemminkin roolissaan. Sen täytyy tietenkin arvioida tieto pohjaa ja sitä, miksi nämä tiedot tästä tietystä henkilöstä on säilytetty. Näyttäkää, mihin päätökseen perustatte tiedon säilytyspäätöksenne. Joten kyllä tässä itse asiassa periaatteessa tarvittaisiin eh, riippumaton eh, lähes tuomioistuimeen rinnastettava tai tuomioistuin elin eh, tätä valvontaa toden, toteuttamaan, mutta samalla sitten myös tämä parlamentaarinen ulottuvuus. Ymmärrän, että tässä nyt aika alkaa olla kortilla, mutta on hyvin tärkeää nyt sitten puhua vielä siitä, mm, mikä on sitten parlamentin tehtävä, mitä sillä on vielä tässä tehtävänään, niin jos asiantuntijat ja tuomioistuimet hoitavat asian? No ensinnäkin vain parlamentit voivat päättää yleisistä määräyksistä, säännöistä tietojen keräämisen suhteen, tietojen vaihdon suhteen eri toimijoiden välillä. Ja vain parlamentti voi päättää yleisellä tasolla turvallisuusprioriteeteista. Eli mihin tiedustelu ja turvallisuus No, palveluita tarvitaan. Voin parla- vain parlamentit voivat päättää tästä ja myöskin rahoituksesta sekä näin ollen siis signaalitiedustelun lahjuudesta. Ja vain parlamentti voi päättää, ja tässä mainitsen nyt erityisesti tuon Saksan mallin siitä roolista, joka riippumattomalla taholla voi olla. Eli parlamentti voi ehkä nimittää tämän riippumattoman elimen. Tämä riippumaton elin voi olla tilivelvollinen parlamentille tai se voidaan eri tavoin yhdistää parlamenttiin. Ja juuri tämä Saksan G10 eh, taho toimii näin. Ja parlamentti voi tietenkin eh, kannustaa riippumatonta tahoa tekemään työnsä mahdollisimman hyvin, mutta parlamentti voi myös puolustaa tuota riippumatonta tahoa jos siihen kohdistuu ei-perusteltua kritiikkiä. Puheenjohtaja, olisiko minulla vielä pari minuuttia puhua tuosta oikeusjärjestelmästä? Kaksi minuuttia, juu kiitos. Kun ajatellaan sitten oikeudellista autorisointia, joka on tietenkin äh, kysymys liittyen juuri näihin valitsimiin, niin äh, me puhumme täällä nyt tuomareista, mutta on tärkeää muistaa, että meidän oikeusjärjestelmämme ovat äh, erilaisia perinteisesti ja oikeuslaitoksen toimivalta on eri tasoista eri jäsenvaltioissamme, joten on tärkeää muistaa, että me puhu kaikki aina samasta asiasta. Meillä on omat kansalliset lasimme päässä tässä suhteessa. Ja tärkeää tässä nyt on se, että tarvitaan molempia. Ei riitä, että on vain oikeudellinen lupamenettely, eikä ja tuomarit. Täällä viitattiin Ranskan järjestelmään ja Ranskan järjestelmän ongelma tähän asti on ollut sellainen, että tuomareista tulee osa järjestelmää ajan mittaan, joten ei haluta tuomareita, jotka ovat liian syvällä tässä järjestelmässä mukana, mutta kyllä tässä tarvitaan jonkinnäköistä tuomioistuimen kaltaista järjestelmää kuitenkin. Mutta tämä täytyy ehdottomasti liittää seurantaan, koska auktorisoivat taho ei tietenkään tiedä, miten sen antamaa auktorisointia käytännössä sovelletaan, joten äh, tähän autorisointiin täytyy luonnollisesti liittää seuranta. Ja sitten toinen asia on äh, rajaton tiedon äh, käyttöoikeus. Eli tällaista ei tähän kerättyyn tietoon voi olla. Kyllä täytyy voida tehdä ihan pistokokeita tiedon käytöstä, kerätyn tiedon käytöstä. Ja tämän lisäksi, niin kuin Alankomaiden ja Ruotsin valvontatahoilla on suora pääsy tietopankkeihin, eli ei tarvitse soittaa etukäteen ja sanoa, että tullaan tuossa viikon päästä tarkastuskäynnille niin, että tiedustelupalvelu voi haudata kaikki ruumiit ja niin edelleen. Ei, vaan todella tieto pankkiin on suora pääsy. Tämä voidaan siis tehdä eri tavoin. Lopuksi vielä, hyvät naiset ja herrat, on hyvin vaikeaa tehdä oikeutta näin lyhyessä puheenvuorossa tämän asian kaikille eri puolille, mutta Venetsian komitean raportin löydös on siis myös se, että ei signaali tiedustelu mihinkään häviä, vaikka me pidäkään siitä, eivätkä sen keräämät tiedot häviä mihinkään, mutta signaali tiedustelu tahoja voidaan joko alistaa tiukalle tai löyhälle valvonnalle. Ja tämä on nyt tämä villakoiran ydin. siihen me tietenkin pyrimme. Kiitoksia. Thank you very much. Suuret kiitokset professori Cameron. Tämä esitys laitetaan tuonne internetin teille sopii. Tässä todella vielä lopuksi puhuitte tästä oikeudellisista kysymyksistä, jotka ovat ristiriitaisia tärkeitä. Haluaisin nyt todella puheenvuoroja ja sitä varten haluaisin pitää kiinni puheenajoista. En tiedä, onko mahdollista, että tohtori Maria Otheimer käyttäisi eniten 10 minuuttia. Hän, hän on tietysti kunta yksityiset ja tietosuojakäsittelyosaston johtaja Euroopan unionin perusoikeusvirastosta ja hän kertoo Euroopan unionin perusoikeusviraston vertaisesta tutkimuksesta demokraattisesta valvonnasta. Olkaa hyvä. Very much for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon kutsusta tänne. Tulen esittelemään alustavat tulokset hankkeesta, jossa FRA on mukana parlamentin pyynnöstä. Siinä käsitellään tiedustelupalvelujen työtä ja perusoikeus takeita EU-ssa. Pahoittelut, tässä pitäisi olla diaesitys. No, jatkan nyt, kun aikaa ei ole paljon. Joka tapauksessa te olette saaneet taustaa tästä FRAn hankkeesta, tämän asiakirjan. Siitä saatte lisätietoa. No niin, tässä ajassa, joka minulla on näytetty, tulen keskittymään kolmeen pääasiaan, jotka liittyvät valvontaan, ja siihen, että suojellaan yksityisyyttä ja tietosuoja ensinnäkin. voitteko takaisin, kiitos, normit ja oikeussuojakeinot, josta on vielä puhuttu tänään, ja kolmanneksi valvonta. Ja odotan innolla kysymyksenne tämän esityksen loputtua. Tällä dialla te näette nämä kolme avainasiaa, jonka haluan teidän muistavan tämän jälkeen. Ensinnäkin valvonta-ala perinteisesti oli täynnä salaisuuksia, olla samaa mieltä. Tiedustelupalvelujen pitäisi, sen toiminta pitäisi olla salaisena, mutta kuitenkin niille, niin pitäisi kohdistaa päivitettyt oikeudelliset kehykset ja yksilöllä pitäisi olla pääsy oikeussuojakeinoihin liittyen näihin toimenpiteisiin. Ja kolmanneksi valvontajärjestelmät vaihtelevat paljon EUn eri osissa, mutta riippumatta siitä, että ovatko siinä mukana parlamentaarikot, tuomioistuimet, asiantuntijat. Niin tärkeää on siis, että tiedustelupalvelun työ on täysin vastuuvelvollista. Ensinnäkin pari sanaa näistä normeista. No, tässä Bigfordin esitys oli hieman taustaksi tähän, mistä tässä nähdään. On hyvin yksinkertaistettu kaavio YK ja EITn ihmisoikeusstandardeista. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Sen lisäksi, mitä Bigford esitti tänä aamuna, on keskittynyt tapasoikeuteen ja lakeihin, jotka liittyvät valvontaan yleisesti – tuomioistuin on sitä mieltä, että valvontaa ei voida tehdä. todellisesti näin ollen tarvitaan selkeitä ennustettavia lakeja, joilla voitaisiin, vi- voidaan viitata, jotta noudatettaisiin ihmisoikeussopimusta. Tämän lisäksi tarvitaan suojatoimia, ja näihin kuuluu kaksi elementtiä, jotka ovat tärkeitä tuomistuimen mielestä. Ensinnäkin valvonta ja hallintamekanismit toiseksi tehokkaat oikeussuojakeinot yksilöille. No, mitä tulee signaalitiedustelun YK, on, Ben Emasson on lisännyt tähän kaksi tärkeää asiaa tämän keskustelun kannalta. Ensinnäkin valvonnan pitää kunnioittaa eri periaatteita, muun muassa tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatetta. Eli kun perustellaan näitä toimenpiteitä, valtioiden pitää näyttää, että he toimivat legitiimisti ja osoittaa, että tulokset ovat tehokkaita toiseksi. Ian Cameron mainitsi tämän myös juurikin, eli yksityisyys pätee kaikkiin huolimatta kansallisuudesta tai sijainnista. Haluaisin korostaa, että tässä puhutaan vähimmäisnormeista, joista on sovittu kansainvälisellä tasilla. Sen takia kysymys kuuluu, miten näitä normeja voidaan soveltaa jos ajatellaan Edward Snowdenin paljastuksia ja Venetsian komission raportissa pyritään tarjoamaan vastauksia näihin kysymyksiin, kun odotellaan vielä EITn päätöstä tällä alalla. Ja toiseksi, miten näitä normeja pitäisi kehitellä kansallisella tasolla seuraava. Ja sitten nyt sitten haluaisin käsitellä oikeussuojakeinoja. Tässä näette, mitä eri tapoja on olemassa Euroopan unionissa eri jäsenvaltioissa pitää paikkansa, että, että henkilö voi mennä tuomarin puheille, mutta tutkimukset ovat, että ihmiset eivät mielellään näe sitä, että käytetään pitkää ja kallista järje- keinoa, joka on tuomioistuinjärjestelmän käyttö, ja mitä tulee valvontaan, niin lisäongelmana on se, että pitää pohtia sitä, että saataisiin henkilöitä ja asiantuntijoita, jotka pääsevät käsiin hyvin arkaluonteisiin tietoihin. Tämän takia useat jäsenvaltiot ovat päättäneet perustaa erityistuomioistuimia tai erityistuomareita. Kuitenkin vaihtoehtona tällä henkilöllä on vielä turvautua muihinkin keinoihin, jotka ovat vähemmän modollisia kuin nämä tuomioistuimet. Ja tässä kuvassa näette mitä eri vaihtoehtoja henkilöllä on käytössään, jos ajatellaan näitä oikeussuojakeinoja. Ongelmana näillä muilla elimillä on se, että usein niiden valtuudet on rajattu hyvin pitkälti. Tässä ainoastaan puolet jäsenvaltioista on perustanut elimet, joilla on päätöksentekovaltuuksia. Tämän huomioon tämän konferenssin fokus tulen keskittymään valvontanäkökulmaan. Seuraava kuva valvonnalla pyritään vastaamaan vastuvelvollisuus eh, sille tiedustelupalvelulle tässä kuvassa. pyytämään näyttämään, ketkä toimijat ovat valvontajärjestelmässä. No en nyt käsittele toimeenpanovallan käyttäjäkysymystä, enkä myös vastuullisuusmekanismia, joita voitaisiin ottaa käyttöön tiedustelupalvelussa itseissään usein nämä toimenpiteet eivät ole läsnä jäsenvaltioissa. Mediat ja kansalaisjärjestöt ovat tärkeässä osassa, ja totta kai Snowden paljastukset kesäkuusta 2013 lähtien ovat näyttäneet, miten tärkeää tämä on ollut, kun on lisätty tietoa, ja kansalaisjärjestöt ovat myös hyviä tuomaan oikeuskanteita eteenpäin eri jäsenvaltioissa. Ja nämä kanteet ovat useasti kesken vielä. He myös vaativat uudistuksia ja tarkkailevat lainsäädännöllistä menettelyä. Tässä siis esimerkkinä Ranskassahan on keskustelu käynnissä ja se näyttää, miten tärkeää kansalaisjärjestöt ovat tässä mielessä. Ne kommentoivat lainsäädännöllistä keskustelua muun muassa. Toisessa ääripäässä näette EITn ja jäsenvaltiot vastaisesti siis näistä asioista vastuuvelvollisuuskysymyksistä. Seuraavaksi tulen keskittymään kolmeen rakenteelliseen valvontamekanismiin, jotka on käytössä EU-ssa. Parlamentaarinen valvonta, josta on puhuttu, sen on puhuttu, se, että hyväksytään ja muutetaan lainsäädännöstä kehystä, ja kuulemisjärjestelyjen aloittaminen, mikä on ollut hyvin tärkeä viime kuukausina. Ne vaativat budjettivaroja. Tämä on tärkeää muissa signaalitiedustelukysymyksissä, mutta tarvitsevat myös tutkinnallisia valtuuksia. Sitten asiantuntijaelimet ja oikeudellinen tarkastus, joka voi tapahtua eri vaiheissa, joko etukäteen tai jälkikäteen. Seuraavaksi sitten se, että miten hyväksytään kohdennettuja valvotoimenpiteitä EU-ssa. Selvästikin, kuten keskustelut osoittaneet, on hyvin tärkeää pitää huoli siitä, että valvontatoimenpiteet tehdään laillisesti. Sen takia on tarpeen, että on olemassa hyväksymisjärjestelmä. Noin puolessa jäsenvaltiota tuomarit tai syytteet hyväksyvät valvontatoimenpiteet, pääministerit, ministerit, asennuteelimet muissa tapauksissa, toissa puolikkaassa. Kohdennettu valvonta, useimmiten sen hyväksyy tuomari, tämä osoittaa juurikin, että näitä vähimmäistandardeja noudatetaan. Kysymys kuuluu, mitä tapahtuu, jos on valvontatoimenpiteitä, jotka eivät vaadi hyväksyntää miltään suunnalta – ja olisin korostaa tapausta, joka on tuomioistuimessa, joka pitäisi ratkaista tämä yhteensopivuuskysymys. Mitä tulee signaatiostoon hyväksyminen, professori Cameron mainitsi tämän jo, että ainoa mitä voin lisätä, että yhteistä lähestymistapaa ei ole olemassa jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä kuva osoittaa, mitä eri käytänteitä on neljässä jäsenvaltioissa. Niissä on yksityiskohtaista lainsäädäntöä liittyen signaatiosta seuraava kuva. Mitä tulee parlamentaarisen valvonta tässä näette, että totta kai se on kaikkein tunnetuin tapa tehdä valvontaa jäsenmaissa. 24 jäsenvaltiota, 24 parlamenttia on tällaisen käytännön ottanut käyttöön 21 jäsenvaltiossa Tämä osoittaa niiden perusvaltuudet, mutta lisäksi tietyillä parlamenteilla ja valiokunnilla on muitakin valtuuksia, niin kuin että he ottavat vastaan valituksia tai antavat suosituksia. Joissain tapauksissa ne voivat johtaa, voivat johtaa sitoviin päätöksiin. Ja sitten erityiselimet, niitä on perustettu 14 jäsenvaltiossa EU:ssa. Osa jäsenvaltioista on päättänyt perustaa useampiakin erityisasiantuntijaelimiä. Haluaisin tässä kohtaa korostaa niiden luon peruspiirteitä, eli ne pitää olla sopiva. Toivolta Tien Cameron viittasi tähän mandaatin määrittelemisen kysymykseen on hyvin tärkeää, mutta he tarvitsevat lisäksi tarpeelliset resurssit ja niiden pitää olla riippumattomia. No, tässähän puhutaan yksityisen suojelemisesta. Seuraava kuva niin me halusimme tietää, miten tietosuojaviranomainen, mikä sen rooli on valvonnassa. Ja tämä kartta näyttää tilanteen 28 jäsenvaltiossa, jos siis pohditaan, miten tietosuojaviranomaiset voivat toimia muiden mekanismien kanssa yhdessä. Me tiedämme, että ihmiset menevät mieluummin tietosuojaviranomaisen puheille jos tietosuojaloukkauksia on tapahtunut, mutta kuten näette kartasta, niin itse asiassa on eri vaihtoehtoja, esimerkiksi täysivaltainen tietosuojaviranomainen tai toisaalta on tapauksia, jossa heillä on vähemmän toimivaltuuksia, ne ovat rajallisia, joka toimii esteenä. Ja lopuksi on myös sellaisia tapauksia, joissa tietosuojaviranomaisilla ei ole ollenkaan toimivaltuuksia tällä alalla, joten lopputulos on nähtävissä tässä kuvassa. Me pyrimme osoittamaan, että tilanne on hyvin monimuotoinen EU:ssa. Toisaalta esitimme eri kysymyksiä, että mitä tapahtuu käytännössä neljässä jäsenvaltiossa, jossa on erityisiä asiantuntijaelimiä ja täysivaltainen tietosuojaviranomainen, tai päinvastoin, mitä tapahtuu niissä viidessä jäsenvaltiossa, jossa ei ole täysiä erityisiä asiantuntijaelimiä tai tietosuojaviranomaista, joilla olisi täydet valtuudet. Nämä ovat kysymyksiä, joita, joita ei tulla käsittelemään tässä analyysissä. Tarvitsemme lisää kenttätyötä ja tämä onkin seuraava askel, jonka tulemme ottamaan. Pyrimme siis kehittelemään laadukasta yhteiskunnallista kenttätyötä. Se tapahtuu vuoden loppupuolella. Me tulemme siis tekemään haastatteluja tiedustelupalvelujen edustajien kanssa, ehkäpä parlamentaaristen valiokuntien edustajien kanssa, asiantuntijoiden kanssa ynnä muut tärkeät tekijät ovat mukana tässä. Eli haluaisimme keskustella heidän kaikkien kanssa löydöksistämme ja miten ne suhtautuvat sitten heidän jäsenvaltionsa tilanteen en halua aliarvioida haastetta, joka tässä on tullut olemaan, mutta tämä on ainoa tapa, jos halutaan vastata Euroopan parlamentin esittämään pyyntöön. Joten vielä toistan. Tärkeintä tässä esityksessä oli se, että oikeudelliset puitteet ovat ainoastaan ennakkoedellytys ja siinä pitää ottaa huomioon tekniset kehitykset, oikeussuojakeinoja pitäisi olla tarjolla tavalla tai toisella. Ja lopuksi tehokas ja kattava valvonta on oltava käytössä. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset. Haluaisin kiittää kollegoita eri mm, valiokunnista ja perusoikeusvirastosta. Nyt haluaisin avata keskustelun parlamenttien jäsenille ja Euroopan parlamentin jäsenille. Minulla täällä on jo listaa alkuun pyytäisin kansallista parlamenttien edustajaa laittamaan paperia eteenpäin, mutta jos ette ole näin tehneet, niin voitte kyllä no, kättä nostamallakin saada puheenvuoroja. Jos voitte, niin no, ilmoittakaa se paperilla mieluummin. Aikaisemmasta istunnosta jäi vielä muutama jäsen ilman puheenvuoroja. Aloitan heistä. Euroopan parlamentista edustaja Ruiz. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin voitte niitä esitellä. Sitten edustaja Riissy. Näin. If you, sorry. I'm, I'm not connecting this train with you. Mr. Rees, are you hearing this? Oletteko te täällä, Rova Rees? Yeah, please, yeah. Please. Olkaa hyvä. Pardon. Ei, eh, muchísimas gracias, presidente. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. En ymmärtänyt, että minua tarkoitettiin. Niin minusta aikaisemmat puhujat ja heidän esityksensä olivat hyvin kiinnostavia. Kun puhutaan tiedustelupalveluista, meillähän on hyvin erilaisia tilanteita maasta riippuen. Ja kun ajatellaan teknistä kehitystä, ja tähän varten meidät on kutsuttukin tänne, kun maailma muuttuu, ja on todettava, että meidän yksityisyyttämme perusoikeuksia voidaan paljon paremmin nyt kaivella kuin aikaisemmin. Minä tulen maasta, jossa meidän on pitänyt tehdä valtavasti työtä terrorismia vastaan vuosikymmenien ajan. Poliisikysymykset ja tiedustelukysymykset ovat olleet hyvin tärkeää. Meidän on pitänyt pohtia rajoja ja tehokasta toimintaa. Meidän on todella pitänyt pohtia, missä rajat menevät. Espanjassa meillä on erikoistunut tuomioistuin nimeltään Audiencia Nacional, jossa tuomarit ovat erikoistuneet järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin. Toinenkin kysymys on hyvin keskeinen. Meidän ei pidä mitenkään erillään käsitellä tiedustelupalveluita, vaan, vaan ne on otettava käsittelyyn yhdessä poliisitoiminnan kanssa. järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin tapauksissa on hyvin helppoa jättää nämä vain tiedustelupalveluiden hoidettavaksi, eikä eikä sitten hyödynnetä tavanomaista poliisivoimien toimintaa. Täällä on puhuttu budjetista ja tutkintavaltuutuksista ja valvontaelimistä, mutta on pohdittava myös koko tätä, tämä poliisivoimien hallintokaaviota ja sen täydentävyyttä tiedustelupalvelujen kanssa. Ottaen huomioon olemassa olevat resurssit ja rakenne on paremmin valvottava sitä, että yhä enemmän mahdollisesti puututaan perusoikeuksiin. Tällaista tilannetta ei ole ollut ennen omaa vuosisataamme. Mitä siis poliisi voi tavanomaisesti tehdä? Millaisia menettelyjä sillä on? Mitä on pitäisi jättää tiedostelupalveluille? Tämä on yksi tärkeistä kysymyksistä, koska kyseessä on hyvin helppo resurssi. Voidaan miten tahansa hyödyntää näitä tiedustelupalveluita. Toisaalta kun ajatellaan järjestelmää koskevia haasteita, nämähän eivät ole mitään suhdenteista riippuvia haasteita. Järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi tulee olemaan hyvin merkittävä ongelma tulevina vuosikymmeninä. Siksi tätä on käsiteltävä yhteisesti. On oikein hyvä, että globaalisti tiedustelu palveluja, mutta olemme aivan lapsen kengissä vielä. Me tarvitsemme kaikkia näitä signaaleja, joista olette puhu, puhuneet, jotta voimme analysoida tietoja ja sovittaa puitteita, mutta Todella tiedustelupalvelut ja poliisiin niveltyminen on pohdittava, kuinka meillä olisi malleja, jotka ovat paremmin vertailtavissa jäsenvaltioiden välillä. Meillä on paljon työtä tehtävänä ja parlamentin jäsenenä meidän olisi tuotava tähän mahdollisimman paljon panoksia mukaan niin, että voidaan suhteelli, järkeissä suhteissa edetä. Olisi myös pohdittava sitä, mitä poliisien työhön kuuhuu ja mitä tiedustelupalvelujen työhön kuuluu, tiedustelupalveluilla ei koskaan aikaisemmin ole ollut näin paljon valtuuksia, eikä meillä ole koskaan ollut näin paljon vaikeuksia demokraattisesti valvoa toimintaa kuin nyt. Tämä on yksi vuosisatamme haasteista, ja meidän on tuotava, äh, annettava suuntaa tälle työlle niin, että voimme edetä tasapainoisesti. Thank you. Not so much a question, more of a statement, but I'll ask the colleagues to... Niin, kiitoksia äh, kollegat voivat näihin vastata. Sitten parlamentissa täällä on Ranska. Liittopäivistäkin on henkilö, joka johtaa sisäoikeuden valiokunta edustaja Perhab. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Saksan liittopäivien tutkimusvaliokunnan puitteissa itse asiassa tuli ilmi, että tämä asia saattaa liittyä myös Itävaltaan. Ja meidän ja liittohallituksemme mielestä tämä on kyllä aika vakava syytös, joka liittyy sisäiseen turvallisuuteemme. Ja itse asiassa rikosoikeutemme perusteella tässä on nostettu kanne tuntematonta tekijää vastaan. Euroopan unionissa meidän tulisi toimia niin, että tulevaisuudessa tällainen vakoilu ja tietojen välittäminen kolmannelle taholle, kuten NSAlle, tulisi paitsi estää myös Euroopan unionin sisällä löytää sellaiset puitteet, että Euroopan unioni saa ensin tiedot ja vasta tämän jälkeen, jos sääntelyn puitteissa ylipäätään mahdollista, ystävällisen mieliset äh, tiedustelupalvelut. Kiitos. Thank you. Thank you for being so succinct as well. Kiitoksia, kiitoksia myös tästä lyhyydestä. Seuraavana Euroopan parlamentti, Ranska, Eva Jolie, olkaa hyvä. Merci, monsieur le... Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin hyvin tarkkaan tätä keskustelua tähän mennessä olen ymmärtänyt, että ei ole mitään todellista valvontaa, joka kohdistuisi näihin palveluihin. Emmekä ole oikein ymmärtäneet paradigman muutosta. Jos otan Ranskan esimerkiksi vuoteen 2007 asti, meillä oli noin 6000 hallinnollista valvontaa vuosittain. Meillä oli fyysinen täysipäiväinen valiokunta, joka pystyi valvomaan näitä 6000 kuuntelua. Tänä päivänä puhutaan sadoista tuhansista tai miljoonista tarkkailuista ja tiedon hankinnoista ja valvonnan hoitaa osa-aikainen komitea. Siinä on muutama tuomari, joka, jotka tekevät tätä työtä muun toimen ohalla Haluaisin esittää kysymyksen Uppsalan yliopiston edustajalle professori Cameronille. Oletteko te tehneet tutkimuksia koskien sitä, kuinka epäsymmetrisesti resursseja on asetettu käytön. Täällä on tiedotuspalveluja, joilla on hyvin merkittäviä resursseja, joista on vaikea saada tietoa. Mutta jos otetaan esimerkiksi NSA, niin siellä on 50 000 henkilöä töissä Euroopan tiedestä tiedustelupalvelussa on yhteensä 10 tuhansia henkilöitä valvonta eli missä kuitenkin on vain muutamia osa-aikaisia työntekijöitä. Ihan niin kuin uusiin aikoihin sovellettaisiin vanhoja malleja, ja silloin kun oli vain muutamia tuhansia kuunteluita valvottavana, niin tuo määrä ei olisi riittänyt. Onko mitään tutkimuksia tästä epäsymmetrisestä tilanteesta ja miten tilanteeseen voitaisiin puuttua? Thank you very much, Eva. Uh, now, Nicole... Kiitoksia, Eva. Sitten Espanjan edustaja kokous Ignacio Sánchez. Gracias, señor presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Ehkä tässä erityisesti muille parlamentin jäsenille pohdittavaksi. Herra Hake tuossa alussa puhui asiasta, jonka kaikki olemme havainneet. Tietty jännite parlamentin jäsenten välillä, jotka haluavat puolustaa kansalaisten oikeuksia, äänestäjien oikeuksia ja sitten toisaalta tiedustelupalvelujen toiminta ja oikeudet. Ja tässä, kun nyt olemme tätä kokousta seuranneet tänään, niin ne, jotka ovat halunneet puolustaa tiedustelupalvelujen oikeuksia, voivat olla aika tyytyväisiä, koska vaikuttaa siltä, että parlamentit rajoittavat itse omia toimiaan ja toteavat, että tällainen poliittinen parlamentaarinen tiedustelupalveluvalvonta ei itse asiassa ole edes mahdollista. Ja tässä oikeastaan on myös saatu tälle valvonnan puutteelle ikään kuin selityksenä se, että kun tämä teknologian kehitys on niin kovin, kovin nopeaa. Ajatellaan, mikä oli tilanne vielä 20 vuotta sitten tavallisten puhelinlinjojen suhteen. Ja sitten on todettu myös, että ei voitaisi mennä sen pidemmälle kuin, että valvotaan varainkäyttöä. Ja tsekkikollega taas totesi, että entiset tiedustelupalvelujohtajat äh, olivat sitten äh, myöhemmin urallaan äh, valvonnasta vastuussa. Ja kyllähän tämä aika nurinkuriselta vaikuttaa. Tai että se olisi ihan sama kuin, että poliitikot valvoisivat poliittisten puolueiden toimintaa. Joten kyllä meidän täytyy puolustaa kansalaisia e, ja parlamentissa tietenkin ei kyse ole vain siitä, että on huolehdittava siitä, että ketään ei saa vakoilla yksinomaan puolueita tai niiden edustajia. Meillähän on tietenkin poliittinen roolimme ja tuomarit ovat auktorisoinnista vastuussa, mutta parlamenttien on näitä hallitusten palveluja, tiedustelupalveluja valvottava ihan niin kuin kaikkia muitakin hallitusten eri palveluja ja ihan suoraan sanottuna tällä hetkellä parlamentaarinen valvonta on aika heikkoa ja Venetsian komitean äh, raportissa puhutaan äh, tällaista hyvin sofistikoituneesta teknisestä äh, ulottuvuudesta, mutta kun ajatellaan meitä, niin kyllähän me päätämme vaikkapa ydinvoimasta, vaikka me ole mitään ydinfyysikkoja ja niin edelleen. Joten kyllähän me saamme asiantuntijoilta apua sitä tarvitessamme ja kun ajatellaan tiedustelupalvelutoimintaa, niin ei tässä nyt kaikkea teknistä asiantuntemusta tarvitse itsellään olla kun puhutaan äh, vaikkapa äh, tuomarien toiminnasta, emme me voi tulla tänne Brysseliin ja sanoa todelle, toisillemme, että luopukaamme äh, vastustamme poliittisen valvonnan suhteen, mitä tiedustelupalveluihin tulee. Ei tietenkään. Totta kai on tilanteita, joissa tarvitaan aidosti poliittista valvontaa, eikä tämä ole mitään tapauskohtaista tarkastelua, niin kuin Ranskan kollega sanoi. Tämä on jälkikäteisvalvontaa jonka täytyy tapahtua niin kuin tapahtuu vaikkapa poliisin toimien ja poliisilaitoksen valvonta, niin yhtä lailla tiedustelupalveluja täytyy valvoa. Ja arvoisat parlamentin jäsenkollegat, älkäämme täällä nyt päätykö siihen, että me voisi tätä julkista hallituksen palvelua, tiedustelupalvelua valvoa niin kuin kaikkia muitakin palveluja ja yksikköjä, joita meidän täytyy valvoa. Muuten kansalaiset kysyvät kyllä itseltään, että mitä ihmeen järkeä näissä parlamenteissa on, jos nämä parlamentit eivät kansalaisten oikeuksia pysty kunnioittamaan tai puolustamaan tällaistakin vastaan. Kiitoksia. Thank you. And next, a member of the European... Kiitoksia seuraavan Euroopan parlamentin edustaja Hollannista on Sophie Intveld. Thank you, Chair. Sorry. Kiitos puheenjohtaja. Edelleenkin en ole vakuuttunut, on sääli, että aikaisemmat puhujat ovat lähteneet. Tämä on hyvin monimutkainen asia, sillä vaikka meillä on hyvät säännöt ja mekanismit valvonnalle jo käytössä, niin suuret osat tiedustelupalvelujen toiminnasta eivät tule valvotuksi syystä tai toisesta. Yksi syy, joka on jo mainittu aikaisemmissa keskustelussa, on rajat ylittävä aspekti. Toinen syy on, että monet heidän tekemisistään, niitä pidetään, ainakin tiedustelupalvelut itse ovat sitä mieltä, että tekemiset ovat lainmukaisia. No vaikka eh, nämä, vaikkapa nämä CIAn kirjoitusohjelmat olivat tavallaan saaneet valtuutuksen, niin kuitenkin voidaan jälkeenpäin sanoa, että oli, se oli laitonta ja moraitonta, mutta tuona aikana niitä pidettiin valtuutettuna auktorisoituna. Ja toinen viimeinen tapaus, hakkerointi, GCHK, Gemalto-hakkerointi Alankomaissa. Brittipalvelut eivät ole kieltäneet sitä, mutta sanotaan, että me toimimme lain mukaan. Sittenhän tuli hyvin vaikea tehdä minkälaista järkevää valvontaa, kun kaikkihan toi, menee niin kuin lain kirjassa sanotaan tämän tilaisuuden aikana lukenut hollantilaisia sanomalehtiä, jotka sanovat, että nyt on osoitettu, niin taisi tehdä itävaltalainen parlamentin jäsen, että Saksan NSA on pyynnöstä on vakoillut hollantilaisia yrityksiä ja instituutioita. No, miten me tulemme pystymään tekemään minkälaista valvontaa tuollaisissa toiminnoissa? Ja Minähän puhun tässä enemmänkin aikaisemmille puhujille kuin ne, jotka ovat nyt tuolla ylhäällä, jotka ovat varmaankin samaa mieltä näistä huolenaiheista. Mutta no, jos yksilöt ovat sitä mieltä, että hei, en oikeastaan lokaisena he pitäisi mennä toimijoistuminen, eteen useimmiten he eivät edes tiedä, että heihin kohdistetaan laajamittaista valvontaa, tai jäsenvaltio pitäisi sanoa toisilleen, että No, me emme nyt tykkää siitä, että vakoilet meitä, mutta mikään tuosta ei vaikuta toimivan. Me tarvitsemme paljon vankempaa valvontaa. Ja minusta tuntuu siltä, että vaikka tällaista valvontaa on tietyissä paikoin käytössä, niin se on epäonnistunut, jos katsotaan CIA-ohjelmia, NSAn vakoilua, GCHK-toimintaa, niin tämä valvonta on epäonnistunutta Enkä usko, että voi, että, mutta pitäisi löytää paljon voimakkaampi ratkaisu kuin mikä nyt on, ja tarvitaan mekanismin kansallisella tasolla, jos on kansallista yhteistyötä sellaisten palvelujen välillä. Thank you, Sophie. And now we have two... Uh, Kiitoksia, Sophie. Nyt on kaksi parlamentin jäsentä täällä vielä ensin liittopäiviltä, Saksan liittopäiviltä Han Christian Ströble. Ja, <clears throat> ich möchte darauf hinweisen. Halusin äh, vielä viitata siihen, että me jäsenet, parlamenttien jäsenet, voimme valvoa vain äh, sitä, minkä saamme tietoamme ja minkä ymmärrämme. No me emme ole varmaankaan kukaan meistä ole mitään tiedustelupalveluasiantuntijoita ja siksi tarvitsemme, ja näin yritämme tämän Saksassakin järjestää, siksi tarvitsemme tukea asiantuntijoilta. Meillä on siis parlamentaarinen valvontaelin, johon kuuluu yhdeksän parlamentin jäsentä. Ja tämä toimielin pyrkii saamaan tuekseen virkamiehiä eri aloilta. Eli tämä on tällainen sekoitus asiantuntemusta asiantuntemusta, jota saamme virkamiehiltämme, ja sitten poliittinen parlamentaarinen valvonta meidän jäsenten taholta. Yhdysvaltain kongressi on tässä meille esimerkkinä. Sen jäsenillähän on varsin suuria virkamieskoneistoja, jopa 60 henkilöä, jotka voivat ihan tiedustelupalvelulta saada suoraan tietoa, jota parlamentin jäsenet, tässä tapauksessa kongressin jäsenet sitten voivat valvoa. Alankomainen kollega, myös Itävallan kollega viittasivatkin tähän yhteistyöhön jo aiemmin. Eli miten se oikeastaan on? Saavatko laittomasti hankitut tiedot olla salassa pidettäviä? Eli jos salaisuudet on hankittu laittomasti, saako ne pitää salassa? Näin meillä Saksassakin on käynyt Saksan lain vastaisesti on kuunneltu EU-toimielimiä sekä länsi-eurooppalaisia hallituksia. Näihin on kohdistettu vakoilua. Saako Saksan liittohallitus jättää toimittamalle meille nämä tiedot, jotka se on siis hankkinut tai saanut laittomasti, laittoman valvonnan kautta. Ei kai voi olla niin, että laittomat salaisuudet saavat pysyä salassa. Kyllä parlamenttien täytyy luonnollisesti voida saada nämä tiedot, jotta asian saadaan parannusta. Sitten Edward Snowden. No, hän on äh, tietenkin meille kaikille todellinen esimerkki, todellinen käänteen tekijä, sillä Edward Snowdenin äh, asian asiakirjojen julkaisun jälkeen olemme saaneet paljon paljon sellaista tietoa, mitä meillä ei todellakaan aiemmin ollut. Tarvittaisinko ihan eurooppalaista säännöstöä ilmiantajien suhteen, siis ilmiantajien, jotka ihmisoikeuksien nimissä, perusoikeuksien puolustamisen nimissä, tiedustelupalvelujen rikosten paljastamisen nimissä julkaisevat, vuotavat tietoja. Siis esimerkiksi tiedustelupalvelujen Mm, työntekijät, jotka yleisen edun nimissä tietoja vuotavat. Euroopan tuomioistuimet ovat tähän mennessä näitä asioita jo käsitelleet liikesalaisuuksien kohdalla, kun äh, yritysten äh, väärinkäytökset tai skandaalit äh, mm, vuodettiin työntekijöiden toimesta julkisuuteen. Mutta meidän tulisi voida suojella ihmisiä, niin kuin Edward Snowden, jotka ilmiantajina tuovat väärinkäytöksiä ilmi, ettei heidän, heillä ole sitten varma joutua vankilaan. Tällaiset säännöt Euroopalla tulisi olla. Um, colleagues, I'm just, um... Kiitoksia, hyvät kollegat. Katson tässä vaan kelloa. Lounastauko alkaa kello 12.30. Ja haluaisin antaa meidän puhujillemme vielä mahdollisuuden vastata, joten todella tänne on yhtäkkiä tullut paljon puhuja pyyntöjä. Haluaisin ehdottaa ehkä yhden tai kahden minuutin puhuja aikaa tästä eteenpäin. En tiedä millaisia puhuaikoja teillä kansallisissa parlamenteissa on. Tiedän, että yhdistyssä kuningaskunnassa meillä ei ole mitään aikarajoituksia. Niin todella tarvitsemme näitä aikoja, koska muuten ne ehdi vastata ja olemme täällä huomisaamuun asti vai tehdäänkö niin kuin Saksassa? So I don't know what they do in the Scottish Parliament. There are no... tiedä, mitä Skotlannin... Niin, tiedän, Skotlannissahan teillä ei ole mitään aikarajoituksia. Todella ehdottaan yhden kahden äh, minuutin puheenvuoroja. Starting with our EPP coordinator. Aloitamme EPPn koordinaattorilla Saksasta. Monika, katsotaan kuinka hän selviää tästä. Anteeksi vaan kun joudun sinusta äh, aloittamaan tämän rajoittamisen. Tässä ei ole mitään henkilökohtaista olen kaikki kanssa yhtä tiukka. Monika Holmeier, hän on EPPn koordinaattori ja Euroopan parlamentin jäsen Saksasta. Olkaa hyvä. Claude, ich komme mit zwei Minuten Claude, kyllä minulle kaksi minuuttia riittää. Ei sitä aina niin kauhean pitkään tarvitse puhua. Ensinnäkin mielestäni on aivan oikein, ähm, kun parlamenttien jäsenet äh, saavat tietoa ja apua asiantuntijoilta tällaiset äh, erityisasiantuntijat, tuomarit, jotka tietoja arvioivat ja jotka tiedottavat myös parlamenteille, ovat hyvin arvokkaita. Aivan liikaahan jäseniltä, parlamenttien edustajilta vaadittaisiin tai yliarvioitaisiin heidän äh, kykyään, jos kuviteltaisiin, että he tuntevat yksityiskohtaisesti kaikki mahdolliset äh, kysymykset tällä alalla. Joten totta kai asiantuntijoita tarvitaan. Mutta herra Strövele, jos kyse on näistä laittomista salaisuuksista, no mikä ensinnäkin on laiton salaisuus ja miten se voidaan arvioida, niin mm, päinvastoin tässä yhteydessä kiinnittäisin kyllä huomion siihen, että mahdollisuudet tiedustelupalvelujen hankkimat tiedot, viittaan vaikkapa Feltin väkivallan käyttö tai kidutuksen käyttö. Kukaan Euroopassa ei varmastikaan voisi mitenkään hyväksyä tällaisten välineiden käyttöä tiedon hankkimiseksi. Tästä nyt ollaan aivan samaa mieltä. Tätä ei missään nimessä voida hyväksyä. Ja mielestäni muuten on tärkeää myös huolehtia läpinäkyvyydestä. Ja jos me jäsenet haluamme, niin meidän täytyy huolehtia myös siitä, että me, me sitten vuoda tiedotusvälineille meille ää, kerrottuja salassapitoja, salassapidettäviä tietoja, koska näinhän esimerkiksi saattaa vaarantua jopa tiedustelupalveluhenkilöstöjen henki ja terveys, joten meidänkin on kunnioitettava sääntöjä ja oltava hyvin johdonmukaisia. Mitä ilmiantajien tulee mielestäni, ilmiantajien rooli voi olla tärkeä ja on tärkeää, mutta turha heitä nyt on glorifioidakaan, joten kyllä ilmiantajia on suojeltava sovel- soveltavalla tavalla, siis henkilöitä, jotka kertovat lainvastaisuuksista ja väärinkäytöksistä jäsenille tai muille tahoille, mutta samalla on huolehdittava myös siitä, että julkisuuteen ei vuodeta tietoja, jotka saattavat aiheuttaa vakavaa vahinkoa. Kun ajatellaan NS Aan tietoja enpäs usko, etteikö tästä mitään hyötyä olisi ollut minun käsit käsitykseni mukaan NSAlta on meille toimitettu eh, merkittävä määrä tietoja, eh, jotka, eh, joiden tietojen pohjalta on joko sitten voitu ratkaista vakavia rikoksia tai estää rikosten tapahtuminen. Joten älkäämme tässä nyt liittykö mihinkään yleiseen vastustuskampanjaankaan. Kiitos. Thank you, Monica. Next is from the Kiitos Monika. Seuraavana kansallista parlamentista Itävalta, Peter Pils. Peter. Okei, okay. ich lerne gerade Knöpfe. Minä tässä juuri opettelen näiden nappien painamista ja toimintaa. Äh, mm, hollantilainen äh, kollega tässä minut jo esittelikin. Minä olen se edustaja, joka julkaisee säännöllisesti NSA ja BND-asiakirjoja ja minulla oli itse asiassa ilo toimia näin myös yhteistyössä hollantilaisten ja muiden kollegojen kanssa. Ströpele tässä jo viittasikin siihen, että osa tiedustelupalvelujen työstä perustuu yhteistyöhön niiden välillä ja osa on taas täysin rikollista. Ja minä en voi hyväksyä sitä, että minä Itävallan parlamentin jäsenenä saan tällaisia asiakirjoja omia väyliäni käyttäen voidakseni huolehtia toiminnastani jäsenenä ja kantaakseni vastuuni jäsenenä. Kun ajatellaan NSAn ja PNDn toimia liittyen myös Itävaltaan, niin voidaan vain havaita, että selvästikään yhteistyö ei toimi. No, äh, NSA-PND-kysymyksestä siirtyisin toiseen ongelmaan Meillä Itävallassa ja todennäköisesti muissakin maissa on niin, että vakoilun torjunta ei kerta kaikkiaan toimi niin kauan kuin se on tiedustelupalvelujen kanssa saman katon alla. Jo 30 vuoden ajan olen parlamentaarista tiedustelupalvelua valvonut ja olen joutunut toteamaan, että ainakin länsi maissa kyse on ikään kuin tällaisesta veljessarjasta, että meillä on se isoveri, Washingtonissa ja Berliinissä sitten keskimmäinen veli ja pikkuveli sitten meillä Viinissä. Ja pikkuvelin on hyvin, hyvin vaikeaa tarkastella keskimmäisen velin ja isoveljen toimia. Tämä ei toimi, kun tällaisissa perhe kuvioissa yleensä pikkuveli saa köniinsä, mutta siinä kaikki. Itävallassa todella meidän tulee keskustella paitsi siitä, miten toteutamme parlamentaarisen valvonnan mahdollisimman hyvin yhteistyöhön perustuen, myös siitä, että kannattaisiko maakohtaisesti, valtiokohtaisesti ää, erottaa ää, tämä vastavakoilu ja ää, vakoilun torjunta toisistaan. Kiitoksia. European Parliament next. Kiitoksia Euroopan parlamentin edustaja Italiassa. Katariina Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia myös ensimmäistä paneelista. Tästä kokouksesta varmaankin saamme kiinnostavia tietoja aiheesta, joka meitä kaikkia koskee. Sillä kun puhutaan tiedustelupalveluista, niin puhutaan samalla tietenkin turvallisuudesta. Puhutaan valtion turvallisuudesta, joka edellyttää tiettyjä toimia, ja jotka sitten saattavat koskettaa perusoikeuksia, erityisesti yksityisyyden oikeutta. On aivan selvää, että vaikka tämä on keskeistä toimintaa, se edellyttää demokraattista valvontaa, jota pitäisi osittain hoitaa parlamentin taholta. Tätä olen mieltä. Tätä minä olen mieltä ja tästä on Kamarinko puhunut. Tarvitaan myös erityiselinten harjoittamaa valvontaa. Mukana pitäisi olla myös tuomarihahmo, jolla on erityinen koulutus, jotta hän voi huolehtia siitä, että säännöistä ja oikeuksista pidetään kiinni. Haluaisin nyt pohtia seuraavaa asiaa yleisesti. Tiedustelupalvelut käsittelevät hyvin vakavia toimia, laitonta, rikollista toimintaa ja melkein aina ne ovat rajat ylittäviä tapaukseen ja näin ollen siitä tulee vaikutuksia useihin maihin. Pohdinkin, onko niin ja missä määrin tarvittaisiin koordinointia tiedustelupalvelujen välillä ja koko tässä toiminnassa kaiken kaikkiaan ja myös valvontatoimien osalta. Mitä Euroopan parlamentti voi tai mitä sen pitäisi tehdä tässä aihe asiassa? Haluaisin esittää seuraavan pohdinnan harkittavakseni. Voitaisiin ehkä ottaa mallia Euroopan neuvoston yleissopimuksia, joka, joka koskee pääsyä virallisiin asiakirjoihin. Se on eri asia, mutta siellä on myös tärkeitä sääntöjä ja ohjeita ja ehkä voisimme samaa tietä hyödyntää ja käyttää tuota välinettä ja laajentaa sitä. Ehkä se voisi ainakin olla sellainen väline, josta voitaisiin ottaa mallia tehokasta demokraattista valvontaa varten, niin että saataisiin aikaan yleisempää valvontaa ja koordinointia. Todella kuten sanoin, nämä rikokset, joihin tiedustelupalvelut puuttuvat, ovat aina sen tyyppisiä, joissa mukana ovat usein monet maat. Kiitoksia. Thank you, Katarina. And our final... Kiitoksia, Katrina Chinichi. Viimeinen puhuja tulee Portugalin par- parlamentista. Hän johtaa valvontaelintä siellä. Fernando Negra, olkaa hyvä. Muito brevemente Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Haluaisin kommentoida sen, mitä Kolani Sanchez sanoi Espanjan kohdista. On oleellista, että on parlamentaarista valvontaa, poliittista valvontaa myös. Tämä on tärkeää siksi, että parlamentin pitää edustaa korostaa tätä eri näkemystä yhteiskunnassa. Eli pohtimassa turvallisuuden näkökulmaa, mutta ottaen huomioon myös yksilön oikeudet. Parlamentin ei pitäisi eikä saa jättää ottamatta huomioon teknistä näkökulmaa näissä asioissa. Sen pitää kuunnella neuvoja asiantuntijaelimiltä, joihin kuuluu oikeudellisia asiantuntijoita, tuomareita ja muita, niin tulisi raportoida kyseiselle parlamentille. Mielestäni tämän myötä parlamentti saisi oikeat ehdot antaa teknistä ja poliittista vastausta ongelmiin, joita kohtamme nykyään, jos ajatellaan tapaa, jolla tietoa ja tiedustelua kerätään ja prosessoidaan. Kiitos. Thank you and thank you again for being yes. Kiitoksia ja kiitoksia lyhyestä puheenvuorosta. Sitten edustaja Stutsi. Hyvin myöhään pyysitte puheenvuoro. Voisitteko puhua hyvin lyhyesti? Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Haluaisin yhden mielipiteen. Kun ajatellaan todellista parlamentaarista valiokuntien valvontaa, ei aina saada riittävästi tarkkaa tietoa kun kyseessä ovat tietyt operaatiot, kun tietoja tulee muista maista. Usein ei oikein ymmärretä, mistä nämä tiedot ovat peräisin ja mitä niiden taakse kätkeytyy, onko kyseessä säännelty toiminta informaation alkuperämaassa vai onko mahdollisesti sääntöjä rikottu Haluaisin näin ollen pyytää mielipidettä tähän asiaan. Thank you, colleagues, and thank you very much. Kiitoksia kollegat ja kiitoksia todella kurinalaisesta puheajan käytöstä. Haluaisin aivan lyhyesti vielä sanoa ja kehottaa teitä tutustumaan päätöslauselmaamme. Herra Holmeer puhui tästä hyvin vaikeasta kysymyksestä, joka koskee ilmiantoja. Tämä päätöslauselma meni läpi parlamentissa vaikka eh, kyseessä oli joskus hyvinkin arkaluontoisia asioita, kaikki poliittiset ryhmät olivat tässä mukana. Mikäli ette ole lukeneet vielä päätöslauselmaamme, niin kehotan näin tekemään ja onnettelen teitä sitä, jos olette niin tehneet. Nyt annan puheenvuoron professori Kaverolle ja tämän hän voi välittömästi vastata joihinkin näistä kysymyksistä. Lots of Kiitos. Koko joukko kysymyksiä ja sepä on mukavaa, koska osoittaa kuinka kiinnostava aihe mielestänne on. Ensimmäinen seikka poliisia, tiedustelupalvelut, ne teistä, jotka olette kiinnostuneita, lukekaapa tuo 2007 Venetsian komitean raportti, koska se puhuu juuri sisäistä turvallisuudesta hyvin yksityiskohtaisesti. Poliitikot ajattelevat, että se, mikä viime viikolla tapahtui, on tosi vanhaa ja tylsää, mutta minä kehottaisin teitä palaamaan jopa vuoteen 2007, koska se on todella lukemisen arvoinen raportti. Sitten äh, seikka, johon Rova Jolie viittasi, kyllä, tämä on ihan yksinkertainen äh, juttu. Niin kuin äh, jenkit sanovat, lasken nyt yksi ja yksi yhteen. Eli jos on suuri tiedustelupalvelu, niin ei sitä pysty valvomaan pienen pikkiriikkisen valvontaelimen kautta. Tämähän on ihan selvä juttu. Ja jos ajatellaan vaikkapa yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmää, niin valvontaelin on äärimmäisen pieni ja käyttää muutaman hassun työpäivän tuohon valtavan koneiston valvontaan. Eli eipä sillä juurikaan mitään vaikutusta ole. Kolmas juttu joka on jälleen noussut esiin. Ja tässä on kyllä myös mm, pelkän päivän tietty väärinkäsitys sen suhteen, mitä Venetsian komitea ja minä pyrimme parlamentaarista valvonnasta sanomaan. Ja jos sallitte, niin äh, Tämä on tietenkin Espanjan ja Portugalin kollegoille ehkä erityisen arkaluontoinen kysymys, koska he ovat todella taistelleet demokraattisen valvonnan puolesta ja parlamentaarisen toiminnan puolesta. Ja täällä nyt sitten joku tulee sanomaan, että ei tämä ole parlamentin tehtävä. Eli tämä on teille erityisen arkaluontoinen kysymys. Haluan nyt sanoa teille selvästi, että ei, en sano, että tämä ei ole parlamenttien tehtävä. Malleja on erilaisia ja jokaisen maan tulee itse päättää siitä mallista, joka sille itselleen parhaiten sopii. Toteaisin vain, että tähän liittyy tiettyjä erityisongelmia, jos parlamentit esimerkiksi signaalitiedustelua valvovat että parlamenteilla on tällä alalla tiettyjä hankaluuksia, mutta nämä hankaluudet ja ongelmat toki voi ratkaista. Mutta kun ensinnäkin kyse on tästä auktorisointia-asiasta, niin se olisi hyvä ehkä tällaisen hybridielimen hoitaa, jossa on siis mukana myös tuomareita ja toki heidän lisäksi joko entisiä tai nykyisiä parlamenttien jäseniä. Ja nämä parlamenttien jäsenet, entiset sellaiset, voidaan nimittää eri tavoin, vaikkapa poliittisten puolueiden tehtävä voisi olla hoitaa tämä. Näin saksalaisetkin ovat tehneet. Eli näin parlamentti voidaan tähän elimeen äh, elinkittää. No, te sanotte, että mehän vaikkapa ydinreaktoreista äh, teemme päätöksiä, emmekä me mitään ydinfyysikkoja ole. No tietenkin näin on. Parlamentit aina äh, käyttävät ulkopuolisia asiantuntijoita, sitten käyvät keskusteluja ja sitten päättävät laista. Tämähän on parlamenttien tehtävä ja parlamenteilla on demokraattinen legitimiteetti tehdä tämä, mutta eikä kukaan varmaankaan, e, mutta ette te valvo sitä ydinreaktoria, että te käy siellä katsomassa, että onko siellä murtumia. Ei, kun kyllä te lähetätte sinne jonkun asiantuntijan niitä murtumia valvomaan. Ja toki tämäkin voidaan hoitaa sitten asiantuntijoiden ja parlamenttien yhteistyössä huolehtien siis siitä, että parlamenttien ja vain yksinomaan parlamenttien demokraattinen oikeutus toteutuu, mutta että samalla ovat sitten työssä ne asiantuntijat, joiden leipätyönä tämä asian hoitaminen on. Minä olen kuitenkin itsekin parlamentin, tai täällä nyt parlamentissa, että en minä tässä nyt yritä parlamentteja kampittaa. Sitten tuo kansalais, kansalaisiin kohdistuva vakoilu, hankala juttu, koska omat kansalaisemmekin voivat uhata meitä olla uhka meitä vastaan ja muita maita vastaan. Ja tämä keskustelu, kuten esimerkiksi ulkomaiset taistelijat, on äh, nyt hyvin paljon tapetilla. Mm, yksi mahdollisuus on äh, siis äh, poistaa omat kansalaiset niistä mm, tiedoista, joita toimittaa kolmansille maille, muille maille. Mutta entäpä sitten muiden EU-kansalaisten tietojen toimittaminen ulkopuolisille tahoille, se, että vaikkapa ruotsalaiset äh, toimittavat tietoa amerikkalaisille, äh, äh, jos nämä tiedot koskevat vaikkapa itävaltalaisia tai suomalaisia. Yksi asia, voisi, tai yksi asia, millä tämä voitaisiin hoitaa, voisi tietenkin olla EU-kansalaisten yksityisyyden suojasta huolehtiminen niin, että tämä on lakiin kirjattu, että tämä ei ole kiellettyä, mutta todettaisiin, että katsokaa vakavasti ennen kuin näiden henkilöiden tietoja toimitatte eteenpäin. Ja sitten taas tiedon saanti muilta. Ehkäpä voidaan vaikkapa todeta, että voitte tutkia tai käyttää näitä tietoja vain siinä mm, tapauksessa, että täytätte mm, lakiemme määräykset tai täytätte ne määräykset, jotka kohdistuvat itse keräämään tietoon. Mutta todella siis se, että kyllä ulkomaisiinkin tahoihin täytyy kohdistua tiettyjä yksityisen suoja lausekkeita. Katsokaa muuten myös tuota Venetsian komitean 2015 kertomusta. Se on hyvin yksityiskohtainen, erityisesti signaalitiedustelun suhteen, mutta se tulisi ehkä lukea yhdessä tuon aiemman kertomuksen kanssa. Ja ongelma on nyt siis se, että valvonta ei ole ollut toimivaa ja on tietenkin aivan järkyttävää, että demokraattisessa valtiossa näin voi tapahtua, mutta mm, tässä kyseisessä tapauksessa, kun Ranskaa ajatellaan vaikkapa senaatin kertomuksessa, voidaan todeta, että kyllä valvontaa oli, mutta se kierrettiin tietoisesti poliittisen paineen vuoksi. Se oli osa ongelmaa. Ja vuodot lehdistölle sitten eh, CIAn eh, virkamiehiltä. En minä tässä tätä mitenkään perustele, mutta näitä vuotoihan tapahtui. Ja mitä NSAhan tulee, niin eh, ongelma on ollut se, että signaalitiedustelua ei katsottu yksityisyyteen puuttuvaksi samalla tavoin. Mutta nyt tämä asia hyväksytään laajemmin signaalitiedustelua suunnittelu usein ei liity yksityisyyden suojaan. Kyse on vaikkapa kemikaalivalvonnasta, joukkotuhoaseista, mutta osa signaalitiedustelusta myös puuttuu yksityisyyden suojaan ja siksipä Yhdysvallat esimerkiksi on tämän PCLOB ottanut käyttöön, jotta valvontaa saatiin vahvistettua Mm, jos katsotaan Yhdysvaltain parlamentaarista valvontaa, se on aika äh, tehotonta, aika sirpaloitunutta. Siellä on erittäin pätevää henkilöstöä sitä toteuttamassa, mutta se ei kuitenkaan toimi ehkä ihan niin hyvin kuin äh, voidaan toivoa. Ja tälle on monia eri syitä. Ja Venetsian äh, komitean kertomuksesta nämäkin syyt löytyvät. Eli se, että parlamentaarinen valvonta ei toimi toivotulla tavalla, ei tietenkään vie sen olemassaololta pohjaa. Ainahan nämä ministerit voivat piiloutua salassapitovelvollisuuden taakse. Sehän se vaikea tässä asiassa juuri onkin. Kiitos. Dr. Ottmeyer, please go ahead. Sitten tohtori olkaa hyvä. kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. Noin kolme asiaa. Pahoittelut, en vasta kaikkiin kysymyksiin, mutta professori Cameron vastasi niihin jo osittain. Minusta on hyvin tärkeää, kun puhutaan suhteesta poliisi, laivavaltaviranomaisten ja tiedostopalveluiden välillä, että kyse ei ole siitä, että tuleva FRAn raportti tulee analysoimaan tätä aspektia yksityiskohtaisesti. Ja tähän on yksi selvä syy. Tämä suhde hyvin usein. Se ei ole selvästi esillä lain mukaan ja tämä suhde ja nämä vaihdokset eivät välttämättä ole lain asettamia. Tämä on yksi asia, samat pätemät voisi esittää tiedustelupalvelujen suhteesta. Tämäkin on osa-alue, jota hyvin harvoin käsitellään lailla, ja joissain jäsenvaltioissa on selvästi sanottu, että nämä ovat täysin luottamuksellisia tietoja, joihin ei voida soveltaa lakia, joten ratkaisu on olemassa jäsenvaltiossa, eli totta kai kansallinen valvonta eli se pitäisi pystyä tarkastelemaan ainakin näitä tiedon vastaanottavia aspekteja, joita voitaisiin arvioida. Tehtiinkö tarkastuksia, varmistettiin, että perusoikeuksia kunnioitettiin ennen kuin tehtiin tiedustelua. Lopuksi haluaisin päättää tähän hyvin tärkeän kysymyksen, joka esitettiin suhteessa siihen käsitteeseen, että mitä tehdään, tai oliko, se lainmuka, oliko jokin lainmukaista tai ei, ja valvonnan heikkoudet tässä kohtaa. En korostaisi liikaa valvonnan heikkoutta, kun tarkastellaan useiden EU-jäsenvaltioiden lainsäädännöllisiä tekstejä. Tarkastelisin asiaa pikemminkin itse lakitekstin asia näkökulmasta. Olen samaa mieltä siitä, että ne pitää tarjota joustoa, jotta palvelut voivat suorittaa tehtävänsä, mutta on perustavanlaatuisia elementtejä, joista pyrin muistuttamaan esityksessäni. Eli se, että on hieman selvyyttä ja hyväksytään tietyt määritelmät – se juurikin mahdollistaisi sen, että valvotelmet ymmärtäisivät mandaattinsa ja sen, että mitä tiedostopalvelut saavat tehdä ja mitä eivät, joten meidän tulisi palata siihen, että luettaisiin nämä lakitekstit ja jäsenvaltiot, jotka uudistavat omaa lainsäädäntöään, niiden tulisi tarkistaa, että ollaanko saavuttama tasapaino, se on tarpeeksi joustoja ja tarpeeksi selkeyttä palatakseni vielä tähän hienon päätelmän, joka Big four esitti aikaisemmin. Hän sanoi, että todennäköisesti jäsenvaltiot ovat saavuttaneet Leanderin tason, mutta eivät Klassenia. No en ole vakuuttunut siitä, että olemme vielä niin pitkällä. Totta kai viittaan tässä alustaviin tuloksiin, mutta en ole varma siitä, että tarpeellinen selkeys oikeudellisissa kehyksissä on jo saavutettu jo jäsenvaltiossa. Kiitos. Thank you very much and thank you. Suuret kiitokset, kiitokset lyhyestä puheenvuorosta ja näin voimme pysyä aikataulussa. Haluaisin kiittää teitä todella siitä, että olette olleet täällä ja avanneet tämän konferenssin näin hienosti ja osallistuneet niin avoimesti ja vapaasti. Muutama ilmoitusasia tässä. Jatkamme kello 14.30 ja kaivaudumme vielä syvemmälle näihin asioihin iltapäivällä keskustellaan Chatham House-sääntöjen alaisesti, eli voitte aivan vapaasti ilmaista mielipiteen ja kertoa kokemuksistanne jokapäiväisestä työstänne parlamentissa. Valtuuskuntien henkilökohta on, on kutsuttu heitä koskevan kokoukseen kerran 14-14.30 Jan 4Q1 salissa Tämä koskee siis eh, henkilökuntaa, jotka ovat täällä kansallisten valtuuskuntien mukana. Teitä varten on valmisteltu kokous kello 14.14.30. Jos tarvitsette tästä lisää tietoja, niin kysykää sihteeristöltä. Joten todellakin siellä aiheena on, kansal, eh, on kansallisten tiedostopalvelujen valvoja elinten verkosto. Sitten muille osallistujat pyydän, että olette paikalla täsmällisesti kello 14.30, niin voimme jatkaa konferenssiamme. Toivotan teille mukavaa lounastaukoa. Älkääkä tulko myöhässä 14.30. Kiitän oikein hienosta aamupäivästä. Tapaamme kello 14.30 ja silloin sovelletaan Chatham Housein sääntöjä.